Okay. Are you ready? Uh, no niin. Näin ryhdytään äänestämään. Ensin äänestetään Bauerista. Äänestys on alkanut. Sorry, sorry, but you heard anyhow. Uh, the result is clear. Uh, uh... Tulos on selkeä. 40 puolesta. Yksi vastaan. Mm. Then we proceed to uh, Serkas Alejandro. Alejandro Serkas seuraavana. The vote is open. Äänestys on alkanut. And the vote is now closed. Äänestys on päättynyt. Vahva tulos myös 40 puolesta, yksi vastaan. Ja viimeisenä Jean-François Mézière. Äänestys on alkanut. And the vote is now closed. Äänestys on päättynyt. 38 puolesta, kaksi vastaan. And two nil. Uh, and that means uh, that uh, we have chosen uh, all the three can. Näin kolme ehdokasta, kaikki kolme ehdokasta on valittu. Ja heitä suositellaan siis nimitettäväksi. Kaksi kävi eilen täällä paikalla valiokunnassamme. Näin luettelo lähetetään parlamentin seuraavia käsittelyvaiheita vallen ja puheenjohtajakokouksen hyväksyntää varten, kuten myöskin puhemiehen virallista nimitystä varten. Näin siirrytään seuraavaan äänestykseen. Monivuotinen rahoituskehys on kyseessä. 1953 170, nojalla. Totean, että seuratarkistukset ovat sellaiset, että niitä ei voida hyväksyä, koska ne eivät käsittele niitä asioita, jotka kuuluvat työllisyysvaliokunnan vastuualueisiin. Tarkistus 3, 10, 11, 14, 22, 30, 31, 36, 48. Ja näin kaikki. Näiden tarkistusten esittäjät voitte esittää ne uudelleen suoraan budjettivaliokunnalle. Kunhan budjettivaliokunnan vara tai täysjäsen ne allekirjoittaa myöskin. Määräaika on 31.1. kello kolmeen mennessä siltä päivällä. Edustaja McIntyre. Puheenjohtaja, minä olen nyt todella yllättynyt siitä, miten nyt tästä päätitte, koska nämähän ovat ihan samat tarkistukset kuin ne, joita esitettiin eh, Prinskin mietinnön osalta koskien monivuotisen rahoituskehyksen tarkistusta, ja silloin kukaan ei vastustanut. Uh, I can't, I can't remember exactly when we had it, but... No enpäs muista milloin näin kävi. Asia on se, että ne eivät käsittele niitä asioita, jotka kuuluvat työllisyysvaliokunnan toimialueeseen. Vaan ne täytyy viedä tuolta budjettivaliokunnan koneiston läpi. Se on siis syynä tähän. Ja luonnollisestikin Asiasta on keskusteltu perusteellisesti ennen kuin päätös on tehty. No niin. Ne, jotka haluavat, voivat esittää ne suoraan budjettivaliokuntaan. Määräaika 31.1. Näin sitten siirrytään äänestämään tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tarkistetaan. Uh, amendment 8. Tarkistus 8. Äänestys on päättynyt. Hylätty kahdella äänellä. Yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kymmenen. Sitä ei voida hyväksyä. Yksitoista Samoin 12 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys on alkanut. And the vote is now closed. Äänestys on päättynyt. EPPllä yksi liikaa. 24 ääntä. Puolta ääntä. 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 14. Sitä ei hyväksytä. 15 puolesta vastaan. Tarkistetaan 15. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt.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 Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27, toinen osa. Toinen osa raukeaa. ensimmäinen osa raukeaa, toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 27 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty 26 äänellä. Tarkastus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 hyväksytty, samaan 31. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 36, sitä ei voida hyväksyä, joten tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 39 puol- ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan vastaan. 42 tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty yhdellä äänellä. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi se. Se raukeaa. Tarkistetaan 44. Äänestys on alkanut. 44. Äänestys on nyt päättynyt. 26 puoltoa Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 46 puolesta vastaan. Tarkastetaan 46. Äänestys on nyt päättynyt. 23 puolta ääntä. 47 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 40, 47 tarkistetaan vielä. Äänestys on alkanut. Ja äänestys on nyt päättynyt. Hyväksytty. 48 sitä voidaan hyväksyä. 49 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 54 puolesta. Vastaan tyhjää. tarkastetaan 54. Noin, hyväksytty 37 puolta antaa 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa Tarkastus 59 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi FB. Edustaja, voimmeko saada nimenhuutoäänestyksen tästä? Otetaan nimenhuutoäänestys. Kompromissi FB. B. roll Nimenhuoltoäänestys koskee 59.2 <clears throat> kohdan e, vahvistamista vai, vai FB-kompromissia? Yes. Which we vote. Niin, kompromissi FB. 11 ihmistä täytyy nousta seisomaan. Yeah, that's enough. That's enough. Riittää. Ja näin äänestetään kompromista FB nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on nyt päättynyt. Hylätty 27 ääntä. Äänestys 62 äh, toinen osa puolesta <clears throat> vastaan tyhjää. Sanoisin hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 63. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 64, 65 raukeavat. 66 siis seuraavana puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 66 siis. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 32 puolta ääntä. 67 raukeaa. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi I puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 69 puolesta vasta, se raukeaa. 71 puolesta. Myös 71 raukeaa, eli 72 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on nyt päättynyt. Hylätty. Tarkistus yksi, puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi. Se on hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän raukeaa. start with the voting on the uh, discharge of... Minä um, Näin äänestämään EUn yleisestä talousarviosta, vastuuvapaudesta Euroopan komissiolle. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi, kompromissi yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. Ei, anteeksi, tarkistus yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 13. Äänestys on alkanut hylätty tyhjällä äänellä. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää. 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 17. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty kolmella äänellä. 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja äänestetään näin muutetusta lausuntoluonnoksesta. Äänestys on nyt päättynyt. Hyväksytty 39 puolta antaa 8 vastaan. Ja kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Rulanille. Uh, we proceed. Jatketaan. Seuraavaksi ETF, eh, e Euroopan koulutussäätiö, vastuuvapaus 2000 toisen tarkistus 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten äänestämme tästä lausuntoluonnoksesta näin muutettuna koneäänestyksenä. Äänestys päättyy ja hyväksytty 41 ääntä puolesta, 6 vastaan ja kolme tyhjää. Kiitoksia esittelijälle ja menemme eteenpäin vastuuvapaus 2016, EUn erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoitaja sen valvonta. Ja aloitamme kompromissista yksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus kolme puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus viisi puolesta, vastaan tyhjää hylätty, Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja sitten äänestämme lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Ja äänestys päättyy nyt ja hyväksytty 39 ääntä puolesta, 6 vastaan ja 4 tyhjää. Ja sanomme kiitos esittelijälle ja menemme äh, Eurofoundin vastuuvapauteen. Tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta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 Äänestys päättyy. Hyväksytty 37 ääntä puolesta, 12 ääntä vastaan. Sitten äänestämme lausuntoluonnoksesta näin muutettuna puolesta. Se on koneäänestys, tietenkin. Ja äänestys päättyy ja se on hyväksytty 42 äänellä, kahdeksan vasta ääntä. Ja kiitos esittelijälle. <clears throat> Ja menemme sitten Sedefopin vastuuvapauteen. Tässä on vain yksi äänestys tarkistuksesta yksi puolesta vastaan. No, tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa tarkistuksesta yksi CDFOP. Joskus on saatava hyvin selvät ohjeet, eikö niin, herra Kasa? Niin. Mutta tässä olitte voittajien puolella, koska 28 vastaääntä vain 22 puolesta, eli ylätty. Kiitos. Ja sitten meidän äänestettävä tästä lausuntoa luonnoksesta näin muutettuna. Ja tämäkin on koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty 42 puolesta, 6 vastaan ja kaksi tyhjää. Kiitoksia esittelijälle. Sitten menemme EU-osaan, vastuuvapauteen ja aloitamme tarkistuksesta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äh, tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestämme tästä lausuntoluonnoksesta näin muutettuna koneäänestyksen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja hyväksytty 42 ääntä puolesta, kahdeksan vastaan. Ja ei tyhjiä ääniä. Ja sanomme kiitos. Ja siinä me menemmekin lausunto luonnokseen sukupuolten tasa-arvosta EUn media-alalla. Lynn Boylanin mietintö. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kompromissi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja 38 ääntä puolesta, 8 vastaan, 2 tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 12 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 26 puolesta, vastaan, Tarkistetaan 26, äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Ja hyväksytty 27 puolesta 22 vastaan. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaan. Tarkistus 31. Äänestys päättyy. 24 puolesta 26 vastaan hylätty kahdella äänellä. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan. 34 äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hylätty kahdella äänellä. Pahoillani. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan. Tarkistetaan 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 31 ääntä puolesta. 46 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan. Tarkistetaan 57, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 22 puolesta 28 vastaan. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan. Tarkistetaan 61, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin. Mitäs me nyt tehdään? Se on hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty myöskin. 76. Ensimmäinen osa. ECR on pyytänyt kohta kodolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistetaan 86. Äänestys päättyy. Ja hylätty. 28 vasta ääntä, 21 puolta ääntä. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten joudut osan kappaleet tarkistus 8 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 8. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hylätty neljällä äänellä. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Voisipa olla sama tulos, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja hylätty. Sitten kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten meillä on loppuäänestys. Äänestämme tästä lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Ja äänestys alkaa ja äänestys päättyy ja hyväksytty 42 ääntä puolesta, kolme vastaan ja viisi tyhjää. Kiitoksia ja onnittelut esittelijälle. Okay, then we proceed to the next subject. No niin, mennään sitten seuraavaan aiheeseen esityslistalla. Ja se on työntekijöiden lähettämistä työhön maantieliikennealalla koskevien vaatimusten ja erityisten sääntöjen täytäntöönpano. Tämä on erittäin tärkeä osa lähetetyn työntekijöiden direktiiviä ja kunhan täällä salissa tilanne on rauhoittunut, niin sitten annan puheenvuoron esittelijälle, mutta annan teille vielä minuutin aikaa lähteä salista. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle, edustaja Jabezovalle. It's not very encouraging. Kiitos. On vähän vaikea aloittaa puheenvuoro, kun kaikki poistuvat paikalta. Toivottavasti tässä laatu on tärkeämpää kuin läsnä olevien kollegoiden määrä. No, keskustelu ei ole tänään kovinkaan helppoa ehkä. On mielenkiintoista kuulla teidän erinäisiä kantoja Tästä tulee varmasti tulla mielenkiintoista. Ensinnäkin kiittäisin komissiota siitä, että on tehty tämä ehdotus työntekijöiden lähettämistä osana tätä suurta liikkuvuuspakettia, joka on hyvin tärkeä. Minä olen esittelijä tässä, mm, valmistelija tässä asiassa ja varjoesittelijä lähetettyjen työntekijöiden direktiivissä ja olen sitä mieltä, että kuljetusalalla tarvitaan erityiset säännöt. Se on erityinen ala ja siksi siihen pitää erityisesti paneutua. Tarvitaan yksinkertaiset, selkeät säännöt säännöt, jotka on helppo panna täytäntöön. Näin voidaan helpottaa kuljetuksia niin, että suojataan työntekijöitä tällä toimialalla. Komission vaikutusarvioinnissa sanottiin, että olemassa olevat lähetettyjen työntekijöiden säännökset ja hallinnolliset vaatimukset eh, eivät mitenkään muuta sitä, että nämä työntekijät ovat kovin liikkuvia ja tästä voi aiheutua toimijoille eh, hallinnollista taakkaa ja tulee rajat ylittäville palveluille aivan liikaa vaikeuksia. Minä olen pyrkinyt omassa esityksessäni yksinkertaistamaan näitä sääntöjä entisestään ja selkeyttämään niitä tässä minun päätavoitteeni. Ja tässä mm, lausunnossa minä olen sulkenut pois kautta kulun kokonaan, koska haluan oikeusvarmuutta. Kautta kulkuhan ei ole lähettämistä ja tämä käy nyt selkeästi ilmi tästä minun tekstistäni. Ja sitten minä olen äh, erkaantunut siitä päivien laskutavasta, mitä komissio ehdotti kansallisiin kuljetuksiin, sillä minä olen yhä huolestunut näistä asioista, jotka liittyvät yleiseen lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin liittyen palkkoihin, eh, työhtösopimuksiin, pitkäaikaisiin eh, toimiksiantojen ulkomaille ja niin poispäin. Kaikki tämä on epäselvää eikä tiedetä vielä, miten tässä käy ennen kuin saadaan neuvottelut loppuun vietyä. Minusta ei ole realista käyttää samoja sääntöjä, mitkä oli äh, alun perin aloite, tarkoitettu esimerkiksi rakennusala varten ja että niitä käytettäisiin kuljetusalalla. Sillä voi olla sellaisia äh, kuljettajia, jotka työskentelevät useassa eri maassa samana päivänä. Olisi todella hankalaa hallinnollisesti, jos käytettäisiin näitä normaalisääntöjä, kun lasketaan palkkaa ja varmistetaan, että se on oikein mm, laskettu. Ja sitten kabotaasista yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että on hyvä että tällaisiin operaatioihin otetaan eh, lähetettyjen työntekijöiden periaatteita. Tämä löytyy täältä. Ja sitten neljänneksi tässä voi olla ristiriitaa mm, päivämäärän osalta, kun eh, lähetettyjen työntekijöiden uudistettu direktiivi astuu voimaan ja sitten tämä lex specialis. Eli tässä pitää olla todella varovaisia, miten saadaan nämä eh, synkronisoitu nämä voiman astumiset. Ja siksi olen ehdottanut, että pitäisi tässä erityislaissa säätää näitä asioita niin, että näistä asioista niin, ettei tule epäselvyyttä. Mutta kun selkeyttä ei vielä ole, niin pitäisi tämä kuljetusala sulkea pois lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä. Tällä tavalla pyrin nyt yksinkertaistamaan tämän asian ja mm, tämä on ensimmäinen luonnos ja mielelläni odotan teidän ajatuksianne. Kaikki nämä kolme asiaa, joista tänään puhumme, liittyvät lähesti toisiinsa. Eli tässä on paljon asioita auki. Meidän pitää olla todella varovaisia, kun teemme tästä nyt eh, kokonaisuuden. Ja siksi on tärkeää käsitellä näitä kolmea eri asiaa yhtä tärkeitä ovat kaikki. Kiitos. Eh, Madame Jaslovieka is not here today. Kiitoksia edustaja Jaslovieka ei ole paikalla tänään. Koslovska Tjadevic on hänen tilallaan. Olkaapa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Esitän Jaslovietskan Pahoittelut, hänellä on muita sitoumuksia puolessa, mutta hän jätti minulle muistin, jonka halusin minun lukevan täällä. Hyvät kollegat, haluan kiittää tästä mietinnöstä ja on hyvä, että käsitellään tätä erittäin vaikeaa aihetta, joka koskee oikeiden sääntöjen kehittämistä lähetetyille työntekijöille kuljetusalalla. Kuljetusalahan on aivan erityinen Meillä on valtavasti liikkuvuutta tällä toimialalla ja olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että varsinkin tällä alalla meidän täytyy saada aikaiseksi selkeitä täytäntöön pantavia sääntöjä. Me tarvitsemme sellaisia periaatteita, jotka mahdollistavat tämän toimialan hyvän toiminnan, mikä toimii taas puolestaan pohjana eurooppalaiselle kilpailukyvylle. Olen käsitellyt tätä lähetettyjen työntekijöiden kysymystä vuosia ja ymmärrän, että kyseessä on erittäin vaikea asia ja siinä hyödynnetään kaikkia sellaisia periaatteita, jotka alun perin ajateltiin otettavan käyttöön rakennustyöntekijöille. Se on vaikeaa, varsinkin kun kysymys on liikennealasta ja näin olen samaa mieltä esittelijän kanssa siinä, että kansainvälinen koulutus jätettiin lähetyssääntöjen ulkopuolelle. Olen EPP-ryhmän edustaja ja keskityn voimakkaasti lähetettyjen työntekijöiden soveltamisalaan kuljettajien kansainvälisessä liikenteessä. Nämä ovat sellaisia periaatteita, jotka mahdollistavat sen, että työntekijöitä voidaan kohdella oikeudenmukaisesti, jotka eivät johda sellaiseen tilanteeseen, että eri lainsäädännöt vaikuttavat kuljettajan samanaikaiseksi. Siksi transitin ei tulisi kuulua näihin lähetettyjen työntekijöitä koskeviin säännöksiin, ja minun mielestäni kolmen päivän määräaika, jota komissio on ehdottanut, on liian lyhyt. Siinä ei myöskään määritellä riittävästi niitä yhteisiä tekijöitä, joita vastaanottavilla jäsenvaltioilla on. Jos tätä samaa metodologiaa soveltaa, niin se vastaisi 18 työtuntia vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Olen myös vakuuttunut siitä, että pitkän aikavälin lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännöt eivät kuuluisi tämän piiriin. Me suhtaudumme myös epäillen, kun puhutaan alueellisten ja paikallisten työehtosopimusten soveltamiseen. Pelkästään Itävallassa kuljetusyritykset ovat saaneet nähdä, että siellä on 50 erilaista taksaa kuljettajille. Tämä luo valtavan öö, taakan kuljetusyhtiöille ilman, että sitä on juurikaan hyötyä kuljettajille. Nämä ovat kysymyksiä, joita tarkistukset varmasti kattavat. Toinen tärkeä kysymys koskee säännösten täytäntöönpanoa. Haluaisin kiittää Martina näistä ehdotuksista. Ne menevät aivan oikeaan suuntaan. Ja EPPssä olemme sen kannalla, että näistä tarkistuksista tehdään mahdollisimman helppoja. Minusta meidän tulisi luoda sähköinen järjestelmä, jonka avulla voidaan esittää nämä luokitukset ja näin myös päivittää tietoja mahdollisimman nopeasti. Meidän tulisi myös selkeästi jaotella paikan päällä tehtävät tarkastukset ja tien päällä tehtävät tarkastukset. On vaikea analysoida kaikkia asiakirjoja, kuten esimerkiksi palkkakuitteja näissä tietarkistuksissa. Kaikki nämä kohdat tulisi kattaa yrityksen luona tehtävissä tarkistuksissa. IAI-järjestelmä on tässä suhteessa myös parempi. Kun olen valmistanut ryhmäni näkemystä, niin olen ottanut huomioon myös sen, että kyseessä on erittäin vaikea aihe. Se vaatii paljon vastuuta. Monet kollegat, joiden kanssa olen puhunut, ovat ottaneet esille nämä salkkuyhtiöiden, pöytälaatikkoyhtiöiden ongelmat ja erilaiset <clears throat> yksityisyrittäjyyshuijaukset. Näin. Näiden ei tulisi soveltua silloin, kun mm, otetaan käyttöön nämä lähetettyä työntekijöitä koskevat säännöt alusta lähtien. Päinvastoin meidän tulisi pyrkiä niihin periaatteisiin, jotka saavat aikaiseksi oikean tasapainon kilpailukyvyn ja työntekijöiden oikeuksien välillä. Toivottavasti tässä onnistumme. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. SED varjoesittelijä ei ollut paikalla. Hän on matkalla. Sieltä hän tulee juuri oikeaan aikaan. Edustaja Regner, voit hengähtää ja sitten käyttää puheenvuoron. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että olen myöhässä. Mikrofoni. Äh, niin, pyydän anteeksi. Äh, Tulin juuri eräästä toisesta valiokunnasta ja jos keskustelu alkaa vähän aikaisemmin täällä, niin joskus se on vähän välillä vaikeaa. Haluaisin seuraavaa sanoa. Meillä on tässä tilanne, jossa on valtaisa paine työntekijöitä kohtaan liikennealalla. Me tiedämme, että Euroopan unionissa meillä on sisämarkkinat, avoimet työmarkkinat. Tämä on hyvä asia, tätä me haluamme, mutta perustana pitää olla eurooppalaisten vähimmäisstandardien kunnioitus työntekijöiden suojan ja työntekijöiden oikeuksien kohdalla. Tämä on pohja, jotta pystymme hyödyntämään näitä avoimia työmarkkinoita. Sanon tämän alustuksena, koska me olemme tietenkin tietoisia siitä, että kun on kyse työntekijöiden oikeuksista, niin ensisijassa meillä on erilaisia kansallisia järjestelmiä ja usein on ei pelkästään palkkakilpailua, vaan myös kansallisten työoikeusjärjestelmien kilpailua. Siksi on todella välttämätöntä, että olemassa oleva oikeus, nämä vähimmäistandardit, että niitä noudatetaan ja niitä valvotaan. Tämän halusin sanoa aluksi ja sitten menen tähän itse aiheeseen. Siksi on tarpeen, että lähetettyjen työntekijöiden direktiivin pitäisi periaatteessa astua voimaan ihan ensimmäisenä päivänä. Muuten me viemme pohjan tältä järjestelmältä. Tämä on vaatimus, jotta voidaan saada aikaan yhteinen tasa-arvoinen pelikenttä, mutta tämä on myös selvä mandaatti jonka koko työllisyysasian valiokunta on antanut, kun lähetettyjen työntekijän direktiiviä valmistelimme. Siis lähetettyjen työntekijöiden direktiivin täytyy koskea myös kuljetusalaa. Ja kun kysyy, kysyy sitten maatie kuljettajilta tilanteesta, niin on sellaisia tilanteita, joita ei pitäisi edistyksellisessä Euroopassa olla. 3,5 euron tuntipalkka usein ajoa työaikoja, jotka ovat jopa 15 tunnin pitoisia ja viikkokausia ähm, rekan hytissä elämistä. Monet meistä ovat jo nähneet, millaisesta tilanteesta on kysymys. Tämä ei ole arvokasta työskentely, arvokkaita työskentelyolosuhteita Euroopan unionissa. Ja mm, liikenneala, Euroopan ETF, vaatii, että ei olisi poikkeusta liikennealalle lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä. Jos me otamme, teemme tähän poikkeuksia, niin sitten meille tästä syntyy reikäjuustojärjestelmä, joka sitä tulee ihan absurdi. Nämä poikkeukset eivät enää ole poikkeuksia, vaan ne murentavat koko järjestelmän. Siksi tässä yhteydessä on erittäin tärkeää sanoa, että kyse ei ole kiistasta matalapalkkaisten valtioiden ja korkean tulotason valtioiden välille, vaan on kyse siitä, että pitäisi saada aikaan reilut työskentelyolosuhteet kaikille eh, rekkakuskeille. Sanon tämän siksi, koska eh, liikennealahan on jo täysin vapautettu ja melkein aina näissä rekoissa on kuljettajia, jotka tulevat sellaisilta Euroopan alueilta, joissa palkat ovat erityisen alhaiset. Siksi meidän tavoitteemme pitäisi olla hylätä artikla 8.2, eli liikennealan eh, poikkeus ja päinvastoin vaatia tiukempia valvontaa, kun valvotaan tätä lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä. Kiitoksia. Thank you. Uh, I will now give the floor to Madam. Kiitoksia. Ja sitten edustaja McIntyre ECRstä. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää Martina todella lämpimästi hänen tekemästään työstä tämän lausuntoluonnoksen eteen. Me olemme työskennelleet lähetettyjen työntekijöiden aiheen piirissä jo aika pitkään, eli kaikki varmasti tunnemme aika hyvin nämä asiat. Erityisen tyytyväinen olen siksi, että tässä lähestymistapa on todella selkeä. Tämä on todella oleellista. Ja minä haluaisin myös yhtyä Martinan siihen ajatukseen perusteluissa, että säännöt, jotka ovat epäselviä, joita ei pystytä selvästi panemaan täytäntöön, eivät paremmin suojele työntekijöitä. Nyt on todella tärkeää, että sekä tässä asiassa että kaikissa muissakin liikenneasioissa pitää saada käsiksi tasapaino. Pitää varmistaa se, että kuljettajilla on kunnon työskentelyolosuhteet ja että samanaikaisesti toimijoilla on jatkossakin vapaus tarjota rajat ylittäviä palveluita. sisämarkkinoiden yksi osa on vielä luomatta. Kyseessä on palveluiden sisämarkkinat ja meidän pitää olla hyvin varovaisia mielestäni, kun tällä alalla otetaan sääntöjä käyttöön. Pitää varmistaa, että näin ei vaikeuteta palveluiden tarjoamista on hyvin tärkeää, että itä-eurooppalaiset yritykset pystyvät toimimaan Länsi-Euroopassa ja läntiset yritykset Itä-Euroopassa ja niin poispäin. Meidän on siis vähennettävä sitä hallinnoista taakkaa, mitä jäsenvaltiolle sälytetään. Mutta samanaikaisesti on todella oleellista, että pystytään antamaan liikkumavaraa jäsenvaltioille, mutta ei saa antaa protektionistisia toimintamahdollisuuksia niille ikään kuin takaoven kautta. Pitää antaa ihan vapaus tarjota näitä palveluita. Ja olen sitä mieltä, että komission ehdotuksen tietyt kohdat ovat kannaltani ongelmallisia. Komissio ehdottaa, että olisi ylimääräisiä vaatimuksia jäsenvaltioille, että pitäisi olla erilaisia tarkastuksia sekä tien varsitarkastuksia että eri tiloissa tehtyjä tarkastuksia. Tällä voisi kyllä olla vaikutuksia resurssien kannalta kansallisiin viranomaisiin. Ja tässä mielessä minä yhtyisin eh, valmistajan ehdotukseen, että hallinnollista taakkaa vähennettäisiin. Kaikki varmasti olemme samaa mieltä siitä, että tämä mm, erityislaki on hyvin tärkeä ja pitää varmistaa, että ei tule nyt mitään ongelmia uusien ehdotusten kanssa, jotka koskevat lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä. Mutta me varmasti voimme päästä sopuun siitä, että tämän liikenneosion ajoitus pitäisi maantieliikenteen osalta ja kuljetusten osalta laittaa erityislakiin. Emme halua mitään lainsäädännöstä tyhjötä, mutta haluamme varmistaa sen, että koulutusalan lähetetyt työntekijät katetaan tällä erityislailla, jota me nyt laadimme ja huomioimme siinä Martinan ehdotukset. Eli tämä on todella vakuuttava tämä tähän asti tehty työ ja tuomme sitä kyllä aivan kaikin rinnan. Thank you, Patrick Leija. Kiitoksia. Edustajia ei ole eikä ketään kuesta. Terry Venke saa seuraavana puheenvuoron vihreästä. Ei hänkään ole paikalla, eikä kukaan muukaan. Rosa D'Amato EFDstä. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. No niin, kuuteen esittelemme sanoi, nykyiset säännöt, lähetettyyn työntekijän säännöt eivät ole riittävät, ne eivät huomioi tätä liikkuvuutta, joka kuuluu kuljettajan työhön. Usein he ovat siksi tilanteessa, jonka takia he eivät pysty parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamaan työtään. Ja lisäksi nykyisten sääntöjen mukana on syntynyt epäreilua kilpailua ja käytäntöjä, joita ei valvota koska maantiekuljettajien tilanne ei ole verrattava muiden alojen lähetettyihin työntekijöihin, jotka usein asuvat pidemmän aikaa isän, vastaanottavassa jäsenvaltiossa on tärkeää uudelleen määritellä lähettäminen. Se on kaikkea muut, kaikenlainen toiminta, joka ei ole kautta kulkua. Ja lisäksi kautta kululle kuitenkin pitäisi määritellä pituus, jotta se ei voisi olla epäreilun kabotaasin tekosyy. Lisäksi pitäisi mahdollisimman pian ottaa käyttöön digitaalinen ajo, piirturi, NSS-järjestelmä. Tällä tavoin voi, meillä voi olla oikea-aikaista tietoa kuljetetusta tavarasta, äh, kohteesta ja siitä, missä ollaan liikenteessä. Ja sitten äh, Expos pitäisi olla tiedossa kaikki äh, tiedot ja nämä olisivat reaaliaikaisesti eurooppalaisen työn tekijäviranomaisen käytössä. Hän voisi sitten valvoa näiden työntekijöiden palkkausta eh, ja ajoaikoja. Tämä osa on esimerkki, jolla haluaisin parantaa ehdotusta. Eh, tässä haluamme huomioida työntekijöiden oikeudet ja samalla suojella pk-yrityksiä epäreilulta kilpailulta. Kiitoksia. Thank you, eh, Dominique Martin. Kiitoksia, Dominique Martin. Ole hyvä. Merci, Madame le Président Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ennen kaikkea kiitokset Martinalle työstä, joka on mahdollistanut innovoivalla tavalla käsitteellä kabotaasikysymystä. Mutta saadaan huomata, että vuodesta 2006 Euroopan komissio on tarkastellut näitä pääongelmia, jotka ovat seuraavat. Kuljettajien työehdot, taakka, joka aiheutuu kuljetusliikkeille, epäoikeudenmukainen kilpailu, idän ja lännen välillä. Komissio on sabotonut niitä palkkioita ja työehtoja, kuten myöskin kuljettajien suojelussa. Ja muistuttaisin, että samat työtunnit samalla tiellä saman kuljettajan kanssa maksaa 8-30 euroa tunnissa riippuen siitä, onko kuljettaja töissä ranskalaisessa tai bulgaarialaisessa yrityksessä, eli neljä kertaa enemmän jopa tietyissä tapauksissa. Muistutan myös siitä, että kolmesta sadasta kolmeen tuhanteen euroon vaihtelevat kuukausipaikat tällä Euroopalla. Ja useat äh, rekat rikkovat myöskin näitä ehtoja. Lisä Tarkistukset yrityksessä ovat näin ollen välttämättömiä ja tästä syystä vastaanottomaassa täytyy olla edustaja paikalla, joka asettaa sanktiot niille yrityksille, jotka tekevät petoksia. Suhtaudumme myönteisesti siihen, että tehdään lisäyhteistyötä eri maiden välillä. Meidän kansalaisemme ei voida ymmärtää sitä, että tarvitaan kolme päivää siihen, että asia hoidetaan maanteitse, kun taas asia voidaan seurata internetissä parissa päivässä, niin sen sijaan kuluu päivätolkulla aikaa siihen, että poliisi hoitaa asiansa tai näitä tietoja rekisteröidään. Me haluamme tiedot reaaliaikaisena internettiin. Ja haluan myös, että kaikki säännöt soveltuvat kaikkiin tasapuolisesti Olemme sitä mieltä, että direktiiviehdotusta ei tarvita matkakuljetuksiin, vaan että pelkästään lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi, sen pitää soveltua kaikkiin ö, työntekijöihin. Muuten huomenna meillä on kukkakauppiaita sen jälkeen muurarit käsittelyssä erikseen. Tämä kolmen päivän raja, jota ei sovelleta. Se hankaluttaa tietysti tilannetta yrityksestä. Tästä riippumatta meidän täytyy kuitenkin välttää sitä, että rekat palaavat alkuperämaihinsa kuljetuksen jälkeen. Jos näin tehdään, niin kysymys ei ole enää kansainvälisestä kuljetuksesta, vaan epäoikeudenmukaisesta kilpailusta. Sen sijaan, että meillä olisi kolmen päivän katto, meillä pitäisi olla matkamittarin tiedot, jotka kertovat meille siitä, millä tavalla matka on edistynyt. Epäoikeudenmukainen kabotaasi vaikeuttaa tilannetta. Me tuemme sitä, että viikoittainen lepoaika on oleskelumaassa kuljettajille. Pirinski, the floor is yours. Kiitoksia edustaja Pirinski. Благодаря ви, госпожо председател.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 Bulgarian puheenjohtajakausikin vielä. Here we go in English. Mm, considering the specifics. Ottaen huomioon lähetettyjen työntekijöiden erityispiirteet kuljetusalalla suurimmassa osassa jäsenvaltioita, mukaan lukien Bulgariassa, on sääntöjä, joita käytetään, jotka eroavat yleistä säännöistä. Ja tämä koskee sekä sisäisiä että ulkomaille tapahtuvia työntekijöiden lähettämisiä ja tässä yhteydessä pyrkimys käyttää yleisiä lähetettyjen työntekijöiden sääntöjä direktiivin 96 mukaisesti eivät ole perusteltuja ja tämän lisäksi niiden pohjalta voi syntyä jatkuva kaos. Ja tämä voi vaikeuttaa kuljetuksia Euroopassa ja tuoda ongelmia yrityksille ja valvoille tahoille. Jos ajatellaan sitten standardikuljetusten puitteita, niin yksi kuljetusajoneuvo voi yhden päivän aikana kulkea monen jäsenvaltion alueen halki, eli on hyvin vaikea täsmentää, kuinka pitkään ja mitä, minkä asiakirjojen nojalla se on nyt kussakin paikassa onko se direktiivin mukainen, jos ajatellaan e, sen maan lainsäädäntöä, missä kuljettaja kullakin hetkellä on. Ja tässä mielessä on täysin perusteltua, että hyväksytään ja tuetaan esittelijän tekemiä muutosehdotuksia, sillä ne sulkisivat eksplisiittisesti pois direktiivin 96 soveltamisen kautta kuljetuksiin ja kansainvälisiin kuljetuksiin ja ja myös matkustajaliikenteeseen. Ja tämä sulkisi pois kapotaasin ja joka tapauksessa sen osalta pitäisi kyllä noudattaa sen maan lainsäädäntöä, mihin kyseinen yritys on rekisteröitynyt. On täysin perusteltua, että esittelijä kapotaasin osalta esittää, että pitäisi soveltaa EUn lähetettyjen työntekijöiden sääntöjä koska tässä tapauksessa itse asiassa eh, liikennöitsijä toimii isäntävaltion markkinoiden toimijana. Pyrkimykset ottaa käyttöön erilaisia poikkeuksia tekisivät mahdolliseksi sen, että eri lailla tulkittaisiin näitä sääntöjä, pantaisiin täytäntöön. Jos ajatellaan sitten valvonnan parantamismahdollisuuksia, yhteistyön parantamista jäsenvaltioiden välillä, kun tällaisia valvontatoimia tehdään, niin niiden osalta komission ehdotukset ovat oikean osuvia ja oikea-aikaisia. Jos ajatellaan sitä, kuinka mahdollista on ajopiirturia eh, sormeilla ja Siksi on ehdotettu älykkäitä ajopiirtureita käytettäväksi ja ne olisivat näiden sähköisten järjestelmien kanssa paremmin yhteen toimivia eri maissa. Ja samanaikaisesti on ollut pyrkimyksiä ottaa käyttöön lisävaatimuksia, mitä tulee asiakirjoihin. Ja että asiakirja, asiakirja pitäisi olla kuljettajan mukana. nämä asiakirjat pitää sitten antaa valvonta toimen yhteydessä ja ne liittyisivät sekä työsopimukseen että palkkaukseen ja ne pitäisi olla kyseisen yrityksen eh, hallussa eikä kyseisen kuljettajan hallussa ja siksi ei ole paikalla, että maantiellä tapahtuvissa tarkastuksissa tehdään sellaisia tarkastuksia, jotka itse asiassa kuuluisivat kyseisen eh, toimintayrityksen kotimaan työelämän tarkastajille. Ja tässä mielessä kompromissiehdotukset ovat tältä osin hyviä esittelijältä, koska nämä asiakirjat olisivat tarvittaessa esitettävissä, mutta ne olisivat kyseisen kuljetusyhtiön toimitettavissa ja siihen annettaisiin tarpeeksi aikaa myös niiden käännättämiseen ja laillistamiseen tarpeen vaatiessa. Ja huomioiden kaikki tämä minä ehdottaisin, että me tukisimme periaatteessa tätä esittelijän lähestymistapaa näiden asioiden osalta. Ja tukisimme myös vast- niitä koskevia tarkistuksia. Ja minä olen tietysti myös, minulla on aikomus esittää omia tarkistuksia. No, saitte suoran oman käännökseni. Aivan upea, täydellinen käännös. López Fontanier puhuu seuraavana. Gracias, señora presidenta. Solamente quiero... Kiitos puheenjohtaja. Pari kommenttia vain Eli puhuisin tästä työntekijöiden lähettämistä, koska tässä kolmessa asiassa minä olen esittelejä ja palaan siihen myöhemmin. Mä puhuisin tästä päiväkohtaista kynnyksestä ja minusta tuntuu, että tämä kolmen päivän määrä per kuukausi ei ole tarpeeksi, koska se ei ole riittävä aika kuljettajille palata kotimaahan, erityisesti jos kyseessä ovat erittäin syrjäiset maat. Ja tämä tällainen kynnys myös kallistuttaisi vientiä ja yritysten kannattavuus vähenisi ja tämä koskisi erityisesti PK-yrityksiä ja olen myös sitä mieltä, että kautta kuljetukset pitää sulkea pois. Ja jos puhutaan sitten näistä päivien lukumäärästä, niin pitäisi lukumäärä nostaa esimerkiksi viidestä seitsemään ja niiden pitäisi olla peräkkäisiä päiviä. Ja lopulta olen myös sitä mieltä, että pitäisi täsmentää, minkälaisia vaatimuksia estettäisiin liikenneyhtiöille ja kuljettajille sen jälkeen, kun tämä kynnys on ylitetty, koska eihän tämä voi olla sama kohtelu kuin niille yrityksille, jotka lähettävät henkilön toiseen maahan vain tiettyä palvelua varten. Eli olisi ehkä hyvä, jos tämä täsmentäisi. Kiitos. Thank, <coughs> you, Mr. Bach. The floor is yours. Kiitoksia, edustaja Bach. Ja, vielen dank. Äh, Paljon kiitoksia. Minulle on tärkeää äh, kiittää Martina Jabalovaa hänen työstään. Hän on tehnyt hyvän pohjan. Minulla muutama asia äh, ovat tärkeitä, jotka hänkin mainitsi ja muut kollegat mainitsivat, nimittäin, että sääntöjä täytyy määritellä tarkemmin, jotta valvojien työ helpottuisi, jotta heillä ylipäätänsä olisi mahdollisuus harjoittaa kunnollista valvontaa. Kyse on erityisalasta, ongelmat ovat monimuotoisia, kansainvälinen liikenne, kabotaasi, kansalliset markkinat ja jotkut yritykset ovat erikoistuneita eri liikenteen liikenteen eri kuljetusalojen eh, sekoittamisen, niin, että mm, valvonta vaikeutuu. Minulle on tärkeää se, että kaikki eh, tarkistukset myös TRAN-valiokunnassa, jossa minä olen jäsenenä, jotka parantavat eh, valvonnan tehokkuutta, niin niitä pitäisi tukea. Sitten nämä poikkeukset että niiden suhteen minulla on vähän ongelma, kuten kollega Regnerilläkin. Missä poikkeukset alkavat, mihin ne päättyvät? Jos joku ala jätetään pois, esimerkiksi läpikulku. Se ei minun maalleni Luxemburgille ole ongelma. Puolessa tunnissa yrittäjät ovat ajaneet maamme läpi, mutta suuremmissa jäsenvaltioissa myös läpikulkuliikenne on todellinen ongelma, jos se jätetään tämän direktiivin ulkopuolelle. Juuri tästä syystä meidän pitäisi keskittyä epäreiluun kilpailuun. Missä on epäreilua kilpailua ja meidän pitää saada loppumaan tämä epäreilu kilpailu. Poikkeukset yleisestä direktiivistä. Haluaisin muistuttaa, että luomme siinä sitten oikeudellisen tyhjön. Minä kannatan sitä, että maantieliikenne pidetään yleisessä direktiivissä mukana ja sitten erityissäännöksin puututaan tämän alan erityispiirteisiin. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Madame Moran Chartier. Kiitoksia Moran Chartier seuraavana. <coughs> Merci beaucoup, Madame la Présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia. Olen kovin ilahtunut, että lähetettyjä työntekijöitä kohtaan saadaan pian säännöt aikaiseksi, onpa sitten toimialalla tai toisella. Haluan kiittää esittelijää erittäin vaikeasta työstä on vaikea mukauttaa lähetettyjä työntekijöitä koskeva sääntö tähän Lex Specialiksen, joka on kuljetusalalla. On kohtia, joista olen Jevalovan kanssa samaa mieltä. Ensinnäkin siitä, miten tärkeää on soveltaa lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä tähän kabotaasitapaukseen. Kabotaasihan edustaa todellista kilpailua paikallisille yrityksille. Ja kyllä sisämarkkinoilla täytyy olla sellainen tilanne, että yritykset työskentelevät samojen sääntöjen puitteissa, kun kysymys on palkkioista. Ja että työntekijät voivat saada myöskin nauttia samoista oikeuksista. Tämähän on sen periaatteen pohjana, jota Juncker on ajanut. Sama palkka samasta työstä samalla työpaikalla. Olen myös sitä mieltä, että eh, lähetetyöntekijöitä koskeva direktiivi ei tule soveltaa transit- tai kauttakukuliikenteeseen, jolloin ei toimintaa ole tuo jäsenvaltion alalla. Eli mitään suoraa kilpailua ei silloin syntynyt. Mutta mehän tiedämme, että aina näin ei välttämättä ole. Ja että on sellaista toimintaa, joka ei ole selkeästi määriteltyä ja näin ollen valvonta on vaikeaa. ja olemme silloin harmaalla alueella. Ja kun puhutaan sitten kansainvälisestä kuljetusta, no kuljetuksesta en ole esittelijän kanssa samaa mieltä. Kunnioitan tietysti hänen mielipidettään, mutta hän haluaisi poissulkea siitä nämä lähetetyn työntekijän säännökset. Jos kaupallista toimintaa on tietyssä jäsenvaltiossa, niin silloin sääntöjen täytyy olla samat samalle yrityksille ja työntekijöille. Sehän on nimenomaan tämän direktiivin tarkistuksen tavoite. Sen tulee olla tavoitteena myös Lex Specialiksessa. Kysymys on lähetetty työntekijöiden asemasta, joka mahdollistaa tämän tasaveroisen aseman. Tämä on perustavallatun asia. Tämä on Euroopan perusta, jota me toimimme jota me olemme rakentamassa. Näin ollen lähetetyn tekijöiden asema täytyy soveltaa myös kansainvälisiin kuljetuksiin. Komissio ehdottaa kolmen päivän määräaikaa, milloin tätä asemaa sovelletaan. Tietysti tässä suhteessa on hyvä löytää kompromissi. Ja voidaan olla huolissaan myös tämän toimenpiteen täytäntöönpanon vaikeudesta. Kysymys on paljon enemmästä kuin, että se on voimassa heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Sillä kaikkihan täällä tietävät tällaisessa joka ikinen, että, että itse tuolla kentällä meillä on kaikki välttämätön tieto, mitä tarvitaan ajopiirturin avulla, kun valvotaan rekkaliikennettä. Eli ei ole mitään syytä sille, että tämän kaltaista teknologiaa ei hyödynnettäisi sillä tavalla, kun sitä tänä päivänä voidaan hyödyntää. No sitten näiden sääntöjen soveltaminen ja transponointi. Me voimme tässä jäädä mm, juridiseen ongelmaan niin kauan kuin meillä ei ole mitään selkeää säännöstöä. Ja nyt jo 22 kuukautta, tehän tiedätte aivan hyvin, se puheenjohtaja on tätä lähetettyä koska direktiivi käsitelty. No Lex Specialis, onko sen avo, onko Lex Specialis viety loppuun ennen Euroopan vaaleja 2019? Kuka sen pystyy takaamaan täällä? Ei kukaan. Meillä täytyy olla vakaa teksti. Ehkä siihen päästään, ehkä ei. Mitä tapahtuu, jos Lex Specialista ei oteta käyttöön ennen vuonna 2019 vaaleja? Millainen kokoonpano täällä on vaalien jälkeen? Milloin asia viedään päätökseen? Minun täytyy kyllä todeta, hyvä puheenjohtaja, tehän tunnette minun kantani tässä asiassa. Minun mielestäni meidän täytyy olla äärimmäisen järkeviä ja ajatella sitä, että Lex Specialiksesta tulee äänestää täällä – täytyy olla tämä muokattu uusi lähetetyöntekijöitä koskeva direktiivi, jota sovelletaan sitten maantiekuljetuksiin, eikä vuoden 1997 direktiivi, joka on peräisin ajalta, jolloin Euroopassa oli 15 jäsenvaltiota, jossa palkkaerot olivat paljon pienempiä. Se ei ole tämän päivän tilanne, ja me emme nyt saa jäädä tässä seisomaan tumput suorana, vaan meidän täytyy saada aikaiseksi sellainen tekstipesiaalis, joka mahdollistaa myös tämän valvonnan. Kiitoksia.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 tekstistä minä voin yhtyä valmistelijan ehdotuksiin ja tämähän on yksi kokonaisuus. Minulla on myös tarkastusehdotuksia. Ensimmäinen osio, siinä muutetaan kuljettajien lähettämissääntöjä. Tämä on oikein hyvä asia, koska tässä todellakin huomioidaan kuljettajan turvallisuus, heidän sosiaaliset olosuhteensa ja valvonta. Ja kun tässä kuuntelen, mitä on sanottu, niin kukaan ei kiistä sitä, että tarvitaan parempaa rajat ylittävää yhteistyötä, parempia valvontatoimia ja minusta tässä ehdotuksessa tämä on todella selkeästi sanottu. Ja toisessa osassa keskitytään toimialakohtaisiin sääntöihin. Siltä osin olen vähän pettynyt, koska komissio on selvästi myöntänyt ja mekin teimme tämän selväksi, kun direktiivistä lähetysdirektiivistä siis keskusteltiin, että tarvitsemme tätä erityislainsäädäntöä specialista juuri kuljetusalalle. Ja tämä ehdotus rajoittuu nyt vain kolmeen päivään. Se on kolmen päivän määräaika. Eli keskustelu koskee varmasti nimenomaan tätä kolmen päivän määräaikaa. Pitää katsoa, miten nämä päivät lasketaan ja mitä tämä tarkoittaa koko toimialalle. Minä joka tapauksessa kannatan sitä, että pidennetään tätä aikamäärää niin, että me pystymme tekemään kansainvälisiä kuljetuksia ja tässä mielessä on esittää tarkistuksia. Kiitos. Thank you, Mr. Ballas. Kiitoksia, edustaja Ballas. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. No, itse asiassa meidän äh, täytyy nyt olla tässä sekoittamatta useita asioita toisiinsa. Rekan kuljettajat, itse kuljetuksenhoitajat ja sitten kaupalliset toiminnot, lastaaminen, purka, lastin purkaminen ja niin edelleen. Nämä ovat erillisiä asioita. Ensimmäisessä kohdassa minun mielestäni edustaja vaan on tehnyt oikein hyvää työtä, varsinkin kavuttaisin parissa kabotaasikysymyksissä on kysymys kaupallisesta toiminnasta. Ja silloin meillä täytyy olla selkeä tilanne, joka koskee, ja siinä lähetettyä työntekijöitä koskeva direktiivi täytyy soveltaa. Se mahdollistaa nimenomaan sosiaalisten sääntöjen harmioin, harmonisoinnin ja sosiaalisen polkumyönnin poistamisen. Ja meidän täytyy kyetä myös samalla katsomaan itse tuota kuljetus, operaatiota ja sitten nämä kaupalliset toiminnot erikseen. Ja tässä suhteessa minusta meidän täytyisi erotella nämä toisistaan, kun kuljettaja kulkee pelkästään yhden maan läpi. Jos se kestää pari tuntia, niin turha siinä vaiheessa on soveltaa hänen tuomaan säännöksiä. Mutta sen sijaan, jos on kyseessä toinen kuljettaja, jonka kuljetuksen aikana tehdään tuossa maassa näitä kaupallisia toimintoja, puretaan lastia tai lastataan autoa, niin silloin tietysti täytyy ottaa huomioon se, että lähetettyä työntekijöiden direktiivi voisi soveltua. Ja tietysti me tarvitsemme ajopiirturin. Se on sanottu vaikka kuinka monta kertaa. Kysymys on ihan, se teknisesti onnistuu aivan hyvin, kysymys on vain poliittisesta tahdosta. Ja ö, uusimmat ajopiirturit, jos niitä ei mukaan saada hankittua, niin siinä on kysymys pelkästään poliittisesta tahdosta. Kysymys on siitä, että ei haluta säännellä kuljetusalaa oikealla tavalla. Me tarvitsemme todellista poliittista tahtoa. Päätän kahteen kohtaan Ensimmäinen niistä on se, että minun mielestäni määräajat, kuten sitten totesi, ja Moran Chartier otti nämä esille, että hän on tässä oikeassa, niin kauan kun meillä ei ole selkeää lex specialista, josta on äänestetty, niin silloin rekankuljettaja täytyy kattaa tällä, ja meillä täytyy olla tämä uusi lähetettyä työntekijöitä koskeva lainsäädäntö, joka kattaa tämän kaikki työntekijät ja juridisesti tämä on sellainen asia, johon voidaan kohdistaa toimenpiteitä. Ja lopuksi se, mitä kollega Fonnessinalista juuri totesi. Miksi? No tehän taistelitte kaikkea sitä lainsäädäntöä vastaan, joka pyrkii harmonisoimaan sosiaalisella tasolla työntekijöiden asemaa olen sitä mieltä, että se ei kuulu Euroopan unionille ja vain jäsenvaltioiden tulee se hoitaa. Kyllä minä sitä kunnioitan tuota teidän näkemystänne, mutta ei se minun näkemykseni ole. Ja tänä päivänä ensimmäinen perusta sille, miksi lähetettyä työntekijöitä koska direktiivioita voimaan on se, että tässä Jumolovan työ ei mene riittävän pitkälle. Tässä on selkeä ristiriita, ehkäpä te, tekin sen huomaatte eräänä päivänä. Puheenjohtaja ehdotukseni on se, että Mennään suoraan seuraavaan kohtaan, jossa esittelijänä on Bach. Vai unohdinko tässä jonkun? Voi anteeksi. Edustaja Jovalova. Ehkäpä te vielä palaatte tähän asiaan. Niin, haluaisin vain ainakin lopuksi jotain päästä sanomaan. Haluaisin kiittää kaikkia heidän puheenvuoroistaan, koska on erittäin mielenkiintoista kuulla erilaisia näkemyksiä ja tulen varmasti ottamaan ne huomioon, kun laadimme kompromissitarkistuksia. Odotan kovasti siis tarkistuksia ja sitten kompromissitarkistusten laadintaa varjoesittelijän kanssa. Useiden lausuntojen kanssa olen samaa mieltä, toisten eri mieltä, en aio nyt niitä luokitella. Haluaisin vain muistuttaa teitä muutamasta asiasta. Ensinnäkin Evelin Regner, haluan muistuttaa sinua siitä, että äänestimme valiokunnassa lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä, joka siirtää nämä kuljetuskysymykset e, tähän erityis lakiin. Näin tapahtui parlamentissa, näin tapahtui neuvostossa. Emme voi sanoa, että me sitä halunneet, koska me sitä äänestimme. Toiseksi, meidän on katsottava tätä ongelmaa toisesta näkökulmasta ja siksi ehdotin tätä luonnosta, joka on niin selvä ja yksinkertainen, se katsoo asiaa eri näkökulmasta, koska mikä on ongelma? Ja te kaikki sanoitte sen eri tavoin, mutta sanoitte sen kaikki. Mikä on se todellinen ongelma, jota haluamme puuttua? Epäreilu kilpailu. Oletteko kaikki samaa mieltä? Epäreilu kilpailu. Haluamme välttää ähm, väärinkäytöksiä ja byrokratiaa yrityksille. Haluamme välttää äh, niitä asioita, jotka eniten äh, aiheuttavat epäreilua kilpailua. Esimerkiksi nomadikuljettajat, josta voidaan enemmänkin puhua edustaja Bachin lausunnossa, se aiheuttaa epäreilua kilpailua. Ehkäpä kabotaasi joissain tapauksissa. Te kaikki mainitsitte sen. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, mikä on ongelma ja mihin haluamme puuttua. Haluaisin vain äh, tähän luonnokseeni vähän erilaisen logiikan äh, saattaa. En halunnut ryhtyä laskemaan päiviä, koska jos ryhdymme siihen, te kaikki tiedätte kuinka itsepäisiä me kaikki olemme. Jos ryhdymme eh, kinastelemaan päivien määrästä, joku haluaa kolme, joku haluaa viisi, joku haluaa kaksikymmentä, joku haluaa rajattomasti päiviä, me emme ikinä pääse tästä eh, ulos. Joten minun logiikkani on se, että katsotaan mitkä ovat todelliset ongelmat, määritellään mikä on kansainvälistä eh, liikenteen harjoittamista ja sitten meidän on löydettävä tasapaino työntekijöiden suojelun ja äh, palveluvapauden välillä. Meidän on katsottava asiaa eri näkökulmasta. Jos me muutamme sääntöjä, luomme byrokratia yrityksille, emmekä harjoita valvontaa, järkeviä tarkastuksia, me pääse ikinä ulos tästä. Sitten me muutaman, kuukauden, muutaman vuoden kuluttua tulemme jälleen kaikki täällä keskustelemaan tästä asiasta. Siksi muuten tätä logiikkaa ei ole kyse päivistä, ei ole kyse siitä, että voittaako se, joka haluaa kolme päivää tai se, joka haluaa seitsemän päivää. Ei, vaan on kyse siitä, mitä haluamme tehdä sisämarkkinoiden puolesta. Ja viimeinen kommentti, ja niin kiitoksia Elisabeth siitä, että mainitsit sen äh, voimaan astuminen. Se on todellinen haaste. Mainitsin sen puheeni alussa. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, joten pyytäisin teitä kaikkia, jotka työstä tätä asiaa, olemaan erittäin varovainen siinä, miten äh, puutumme tähän voimaan astumiseen sekä kun on kyse lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä että tästä erityissäännöksestä. Ja kyllä minä tulen puhumaan puheenjohtaja seuraavissakin asioissa, koska olen varjoesittelijä. Nämä asiat liittyvät toisiinsa ja meidän on katsottava, miten me ne yhdistämme. Kiitoksia. Niin, aikataulut liittyvät myös toinen toisiinsa näiden kahden työn välillä määräaikatarkistuksen jättämiselle tässä kysymyksessä on 31. Työllisyysvaliokunnassa äänestetään 27.28.3. ja sitten äänestämme liikennevaliokunnassa 15.5. Sama aikataulu siis myös seuraavalle kohdalle esityslistalla. Ja emmeköhän me sukella nyt heti siihen sisään koska se liittyy tähän niin läheisesti. Näin annan edustaja Bachille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Niin, paljon kiitoksia. Minä haluaisin heti aluksi sanoa, että komission ehdotus sisältää muutamia hyviä ähm, äh, ehdotuksia, esimerkiksi hallintoviranomaisten parempi yhteistyö ja parempi tiedonvaihto. Tärkeää on myös, että selvitetään se, että säännönmukainen viikoittainen lepoaika ja 45 tunnin viikoittainen lepoaika, niitä ei saa viettää Rekan hytissä myös tuomio istui 21. joulukuuta tuomiossaan näin määritteli. Myös mahdollisuus, että kuljettaja saa säännöllisesti mennä kotiin on tervetullutta, mutta komission ehdotuksessa tätä ei ole määritelty kunnolla. Minä olen sitten ehdottanut kodin määritelmän niin, että se on kuljettajan kotipaikka eikä yrityksen kotipaikka. Tämä on tarkistus yhdeksän. Olin alusta asti sitä mieltä, että olemassa olevat säännöt lepoajoista ovat kunnossa, jos niitä sovelletaan oikein, siksi niitä ei tarvitse muuttaa. Siksi olen lausunnossani ehdottanut, että nykyiset lepoaikasäännöt pysyvät yllä jatkossakin. Olen yrittänyt myös yhdistää myönteiset asiat tavoitteena, että kuljettajien työskentelyolosuhteet parantuisivat ja tällä tavoin myös liikenneturvallisuus parantuisi ilman, että vähennän yritysten joustavuutta. Tähän kuuluu se, että kevyet hyötyajoneuvot joiden painon alle 3,5 tonnia kuuluisivat myös tämän asetuksen pariin. Kuitenkin nämä kevyet hyötyajoneuvot kuuluvat asetuksen piiriin ainoastaan, jos ne eh, toimivat eh, yli sadan kilometrin päässä yrityksen toimipaikasta niin, että eh, paikallisesti toimivat yritykset eivät saa ylimääräistä hallinnollista taakkaa osakseen. Tuen myös komission ehdotusta siitä, että korvaus lyhennetystä levoajasta voidaan hyväksyä vain, jos se on yhdistetty tähän yli 45 tunnin viikoittaiseen lepoaikaan. Tämä tarkoittaa, että vähintään viiden viikon jälkeen on pidennetty lepoaika, joka on vähintään 66 tuntia, ja tämä yli 45 tunnin pitkä lepoaika pitäisi voida viettää kuljettajan kotipaikassa tai jossain muussa hänen valitsemassaan paikassa. Äh, tarkistus neljä. Mielestäni on realistista odottaa äh, yrityksiltä sitä, että järjestävät työn niin, että kuljettajat voivat vähintään viiden viikon välein äh, ajaa kotiin. Tärkein kysymys on se, milloin kaikilla rekoilla pitäisi olla käytän digitaalinen ajopiirturi ja jo edeltävä lausunnon puitteissa puhuttiin siitä, kuinka tärkeä tämä väline on. Kyse on todellakin teknisestä vallankumouksesta. Digitalisaation pitäisi päätyä kaikkiin elämän, kaikille elämän alueille ja meille nyt on erittäin vaikea ottaa käyttöön tämä digitaalinen ajupiirto. Siksi tämä 15.6.2019 määräaika uusissa, uudel, uusissa rekisteröidyissä ajoneuvoissa on kunnossa. Ja sitten eh, ehdotetaan tätä 15 vuoden siirtymäaikaa, mutta minä ehdotan, että sitä lyhennetään viiteen vuoteen. Tämä <clears throat> voidaan myös yhdistää hallinnollisen taakan purkamiseen kuljetusliikkeille ja viranomaisille. Heidän työnsä siis helpottuu huomattavasti tätä kautta. Sitten vielä eräs asia, joka minulle on tärkeä, on sen artiklan vahvistaminen, jossa sanotaan, että yritys ei saa kuljettajille antaa maksuja, joka perustuu äh, ajetun matkaan tai äh, kuljetetun tavaran määrään, ei siis myöskään bonuksina tai palkan lisinä, tarkistus 12. Äh, tässä vaiheessa tämä on mahdollista ainoastaan, jos joku lasti on sellainen, että se voi aiheuttaa liikenneturvallisuuden vaarantumisen. Siksi tätä ei kuitenkaan valvota millään lailla tai sitä on vaikea valvoa, siksi yritykset hyödyntävät tätä mahdollisuutta. Odotan kovasti hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Minulle on tärkeää lähettää viesti, voimakas viesti ja haluan, että saamme aikaan hyvän tuloksen työntekijöille, yrityksille, valvontaviranomaisille, mutta myös tieliikenteen parantamista varten. Kiitoksia. Thank you, Mr. Bach. Kiitoksia, edustaja Bach. Näin sitten varjoesittelijät. Ulla Kristensen ensimmäisenä, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Yleiskommenttina sanoisin, että jos emme pysty parantamaan kuljetusalan työmahdollisuuksia, niin emme saa kuljetus- ja liikennesektorista sillä lailla houkuttelevaa, että ihmiset tälle halualle, alalle haluavat tulevaisuudessa. Haluaisin kiittää valmistelijaa tästä ehdotuksesta, sillä mielestäni hän on tehnyt oikein hyvää työtä tämän tekstin eteen. Voin yhtyä suurimpaan osaan estetyistä tarkistuksista ja siksi minun tarkistukseni monelta osin menevät samaan suuntiin kuin mitä hän on esittänyt. Mutta joltain osin haluaisin mennä Herbachia pidemmälle. Mainitsisin kaksi tällaista asiaa tässä vaiheessa. Olisi hyvä, että älykäs ajopiirtari otettaisiin mahdollisimman nopeasti käyttöön. Se on tärkeää, jotta säännöt voidaan panna täytäntöön, eikä ole mitään syytä olla ottamatta sitä täysin käyttöön 2021 mennessä. Pitää varmistaa myös, että työnantajat maksavat kuljettajille niin, että he eivät jää sinne ulkomaille yksin. Ja on siis tärkeää saada kompromissia aikaiseksi tällä alalla. Näin voidaan palantaa tie turvallisuutta ja työskentelyolosuhteita kaikkialla Euroopassa. Teen mielelläni läheistä yhteistyötä muiden valmistelujen kanssa. The floor to Mr. Kiitoksia. Ei seurasta Slutowski seuraavana. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Bachia tämän lausuntoluonnoksen valmistelusta. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että ammattikuljettajalla on vaikea tehtävä. Kaikki haluamme varmistautua siitä, että kuljettajat ovat hyvin levänneitä, vain tällä tavalla he kykenevät ajamaan turvallisesti. Kuitenkin täytyy pitää mielessä se, että tämä erityinen toimiala on varsinkin altis erilaiselle hallinnolliselle taakalle, joka johtaa korkeampiin kustannuksiin ja aikaröitteisiin. Vähän huomioinut, että kaikkialla Euroopassa puuttuu parkkitilaa. Saksalaisen feda mukaan pelkästään Saksassa 31 000 parkki, on 31 000 parkkipaikkaa liian vähän, mikä merkitsee sitä, että tämmöinen vuosikymmeniä, kun pyritään varmistamaan parkkipaikkoja riittävä määrä koko Euroopassa. Tämä merkitsee sitä, että emme voi jäädä vuosikymmeniä odottelemaan, että voimme tuottaa sopivia sääntöjä. Mahdolliseen viikoittaiseen lepoaikaan kuljettajan Tarekan hytissä on tästä syystä tarpeen, varsinkin pitkällä ajomatkoilla. Ja nämä pitkät ajomatkat ovat tarpeen sisämarkkinoiden toiminnalle. Se, että viettää yön hytissä, ei tulisi olla ensimmäinen vaihtoehto, mutta sen täytyy kuitenkin olla vaihtoehto, joka on olemassa. Toinen kohta koskee maksimiaikaa tiellä ja pakollinen paluu kotimaahan, jotta voitaisiin täyttää tämän viikoittaisen pidemmän kuin viiden tunnin lepoaika. Esittelijä on selkeästi muokannut komission ehdotusta ja ainoa kielteinen kohta siinä on se, että täytyy palata kotiin kolmen viikon kuluttua. Äärijäsenvaltioiden kohdalla tämä on liian rajoittava, on vaikea suunnitella toimintaa. Ehkäpä kuusi viikkoa peräkkäin olisi asianmukaisempi ratkaisu. Ja kuljettajalla pitäisi olla vapaa valinta sen suhteen, missä hän haluaa lepoaikansa viettää. Seuraava kohta koskee alle 3,5 tonnisten pakettiautojen tilannetta. Niitä käyttävät pääasiassa pk-yritykset. Eli tämä voi merkitä selkeää hallinnoista taakkaa niille ja saattaa nostaa myös yrityksen toiminnan kustannuksia ja tehdä niistä epäsuhtaiset. Toinen asia koskee 169 2004 säännöksen noudattamista, joka koskee älykkäitä ajopiirtoreita. Kompromissin saavuttaminen oli vaikea, joten on myöskin hankala hyväksyä pyrkimyksiä muuttaa tätä. Asiantuntijan mukaan tämänkaltaiset laitteet eivät ratkaise kaikkia ongelmia ja asennuskustannukset ovat suuri haaste varsinkin pienille kuljetusyhtiöille. Minun uskoakseni pyrkimykset muuttaa komission ehdotuksia tässä suhteessa eivät ole perusteltuja. Olen Bahin kanssa samaa mieltä siinä, kun hän toteaa, että todellinen ongelma, joka meidän täytyy ratkaista, jotta toimiala teidän turvallisempi ja houkuttelevampi, on parkkipaikkojen puutteen ratkaisu ja kohtuullishintaisten majoitusten puute. Tähän haasteeseen vastaamiseen menee vuosia, selkeä säännösten muutos tämän prosessin alussa merkitsee liian suurta vastuuta yrityksille, varsinkin niistä, jotka tulo, niille, jotka tulevat äärimmäistä äärialueilla maista. Kustannukset tulevat yritysten kannettaviksi ja sitten tuo kustannus siirtyy aikoinaan kuluttajan maksettavaksi. Ryhmämme alkoi esittää tarkistuksia. Olen varma siitä, että riippumatta kaikista me löydämme kyllä hyvän ehdotuksen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Kuka sitten onkaan seuraavana? Martina, sinun vuorosi. Yllätys, yllätys. Minä taas. But it's your turn. I, th- I think it's good if this... Niin. Ihan hyvä, kun nämä asiat liittyvät niin lähesti toisiinsa, että olen vähän kaikkialla Kiitos herra Bahille tästä ehdotuksesta ja esittelystä. Tämä on oikea hetki puuttua tähän kuljettaja-asiaan, mutta mehän tarvitsemme nyt sellaisia sääntöjä, jotka voidaan tuolla panna täytäntöön, jotka käytännössä toimivat. Tämä on se, mikä on kaikkein oleisinta, että saadaan toimivat säännöt. Ja on hyvä, että puhuitte tästä huolesta, edustaja Pah, siitä, että kuluttajat nukkuvat hyteissä ja muutkin nyt tästä puhuneet. Nyt tarvitaan kunnon infrastruktuuria ja kunnes se saadaan aikaiseksi, niin ei ole realistista eh, kieltää hyteissä nukkumista. Me voimme ainoastaan suosittaa, että pitäisi antaa mahdollisuus kuljettajalle nukkua jossain muualla jos siis näitä mahdollisuuksia on, mutta tämän pitäisi olla vain suositus tässä vaiheessa, että tällaista infrastruktuuria tarvittaisiin ja hyvä, että myös puhutte tästä kotiin palaamisesta liittyen viikoittaisen lepoaikaan. Komission edellytys oli liian tiukka, eli kuljettajan pitäisi voida palata sellaiseen paikkaan, minne hän haluaa mennä, missä hän haluaa olla, mutta tämä pitää, ei pitäisi olla kuitenkaan yrityksen velvollisuus, että maksetaan eh, matka jonnekin valittuun paikkaan. Siis ei kyseessä ole mikään palkallinen loma, vaan sinne maksetaan matka, missä henkilö haluaa asua. Ja sitten pitää katsoa, onko tämä koti sitten henkilön pysyvä asuinpaikka vai yrityksen kotipaikka. Tämä on asia, johon pitäisi paneutua. En ole kovinkaan vakuuttunut siitä, että otettaisiin kevyet hyötyajoneuvot mukaan, mutta tästä voidaan puhua varjoesittelyiden kokouksessa. Eli minä suhtaudun tähän hyvin avoimesti sen käsittelyyn. Ja sitten pitäisi olla joustavimpia ja realistisempia, jos ajatellaan työntekijöiden eh, työaikoja ja lepoaikoja, eli komission neljän viikon viitekausi on hyvä, ja jotta saataisiin tästä selkeämpää, niin olisi hyvä, että neljän viikon aika pitäisi ottaa mukaan myös siihen aikaan, kun kuljettajaa palaa sinne kotipaikkaan. Eli selkeyden vuoksi tässäkin pitäisi olla nämä neljä viikkoa. Nyt odotan mielenkiinnolla yhteistyötä kanssanne ja varmasti tämä kaikki saadaan koordinoitua. Kiitos. Kiitoksia. Paloma López, ole hyvä. Gracias, presidenta. Bueno, lo primero que me... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensiksi kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä tämän lausunnon osalta. Olen käynyt tämän läpi ja haluaisin nyt korostaa sitä, että yleisesti ottaen voimme yhtyä siihen, mitä edustaja Bach on esittänyt. Joitain parannuksia kuitenkin tarvittaisiin. Pitäisi parantaa nykyisten säädösten noudattamista, mitä tulee työ- ja lepoaikoihin. Tarvitaan lisää valvontaa ja pitää olla vahvempia seuraamuksia ja valvontatoimia. Mielestämme ei tarvitse uudistaa nykyistä lepo- ja työskentelyaikaa, niin kun komissio on ehdottanut. Nykyinen järjestelmä toimii ja kuljettajat ovat sen hyväksyneet, eikä missään vaiheessa, kun kansallisia on kuultu, ole ilmaistu mitään ongelmia tämän kahden viikon viiteajan suhteen. Eli emme ymmärrä, miksi pitää pidentää tätä aikaa neljän viikkoon. Ja tämän pitää lisätä vielä se, että säännössä pitää tehdä selväksi, että tämä lepo, lepääminen tapahtuu hyttien ulkopuolella sellaisessa paikassa, missä voi hyvin levätä, jossa on hyvät saniteettitilat ja tämän pitäisi olla työnantajan maksamaa. Ja pitää olla myös turvallinen nukkumispaikka ja mahdollisimman hyvässä, hyvissä tiloissa. Ja sitten pitää huomioida kuljettajan kotimaa eikä Eh, yrityksen kotipaikka, jos ajatellaan tätä kotipaluuta. Ja sitten kotipaluukustannukset pitää tietysti olla työnantajan maksamia, jotta voidaan paremmin panna täytäntöön tämä säädös. On oleellista, että saadaan älykäs ajopiirturi käyttöön ja tämä pitäisi tapahtua kiireisesti, jotta voidaan paremmin valvoa työ- ja lepoaikoja ja myös kuluttajien siirtymistä rajojen yli yleisesti ottaen. Me olemme siis näillä linjoilla ja minä haluaisin erityisesti korostaa sitä, että olemme hyvin näistä samalla linjoilla kuin mitä tässä on esitetty. Kiitos. Thank you. Uh, I give the floor to Madam. Kiitoksia. Edustaja Lambert seuraavana. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja minä puhun äh, varjoesittelemme Karima Dellin puolesta. Hän sanoo, että meidän ryhmämme puolesta haluaisimme kiittää esittelijä hänen erinomaisesta työstään. Lausunto on todistusta siitä, että olemme ymmärtäneet eh, tilanteen kiireellisyyden ja ongelman suuruuden, jos emme mitään tee. Se, mikä on selvää valmistelijan ehdotuksessa, on se, että meidän täytyy ähm, määritellä sääntöjä, sääntöjä, jotka ovat konkreettisia, tehokkaita ja jotka voidaan äh, panna täytäntöön ja joita voidaan valvoja. Ja siksipä tuemme sitä, että menemme nopeasti eh, ja pitkälle eteenpäin digitalisoinnissa, että digitaalinen ajopiirtori pitää ottaa käyttöön mahdollisimman pian. Kyse on lainsäädännön eh, valvonnasta, mutta myös eh, tieliikenneturvallisuudesta, kaikkien turvallisuudesta. Me myös tuemme ehdotusta, että laajennetaan ehm, tätä soveltamisalaa ja se tosiseikka, että monet näistä kevyistä hyötyaineista korvaavat raskaita hyötyajoneuvoja, jotta voidaan kiertää lainsäädäntöä, on hävytöntä ja meidän täytyy tehdä tälle asialle jotain. Esimerkiksi tämä 100 kilometrin ehdotus, mitä teillä oli. Lisäksi tuemme sitä ehdotusta, että ajajat nukkuvat eh, hytissä. Puuttuu infrastruktuuria, mutta erityisesti puuttuu käytännönläheisiä eh, toimia näille ihmisille, jotta he voivat palata kotiinsa ja levätä siellä, missä haluavat. Täällä puhutaan nomadi eh, kuljettajista, joita työnantajat pitävät tien päällä viikkoja tai kuukausiakin, ja meidän tehtävämme täällä on suojella työntekijöitä mm, sorrolta ympäri Eurooppaa ja siksi me aiomme tehdä tarkistuksia, jotka menevät tähän suuntaan. Kiitoksia. Rosa D'Amato. Kiitoksia. Ja seuraava edustaja D'Amato. Hyvät kollegat, se, että puutumme kuljettajien ajoaikoihin ja lepoaikoihin tarkoittaa, että saamme aikaan ammattimaisempia kuljettajia alalla ja tällä tavoin enemmän tieliikenneturvallisuutta. Ja yritän nyt omalta osaltani parantaa ehdotusta. Se, että otetaan ajoissa käyttöön digitaaliset ajopiirturit mahdollistaa sen, että ajoneuvoja voidaan seurata reaaliaikaisesti ja tällä tavoin meillä on kaikki mahdollisuudet seurata viikoittaisia ja päivittäisiä lepoaikoja ja ajoaikoja mm, ja siksi meidän pitää vähentää määräaikoja siihen, kunnes tämä väline on kaikissa ajoneuvoissa käytössä. Meidän täytyy varmistaa, että kuljettajilla on mahdollisuus palata kotiin lyhyemmässä ajassa kuin mitä tällä hetkellä. Lisäksi eh, pitäisi olla eh, eh, hyviä alueita, jossa kuljettajat voisivat levätä, jossa on saniteettitilat niin, tällä tavoin kuljettajat voivat itse äh, valita, äh, nukuvatko he näissä paikoissa vai omassa äh, rekan hytissään. Meidän tehtävämme on tehdä tästä työstä arvokasta, tästä raskaasta työstä, ja nämä ovat niitä tarkistuksia, jotka aion jättää lähipäivinä. Thank you, Mr. Dominic Martin. Kiitoksia, Dominic Martin. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kun puhutaan ajoajasta ja kuljettajien lepoajasta, olemme esittelijä Bahin kanssa melko pitkälti samaa mieltä. Kun haluatte lyhentää tuota määräaikaa, jolloin nämä älykkäät ajopiirtoit otetaan käyttöön, kaikki ajoneuvot, se koskisi kaikkia vuoteen 2024 mennessä, ja haluaisitte poistaa tuon poikkeuksen, joka koskee alle 3,5 tonnin ajoneuvoja, jotka liikkuvat yli 100 kilometrin säteellä yrityksestä. Ja kun toivotte, että yritykset järjestävät työntekijöiden toiminnan paremman ja mahdollisuuden palata asuinpaikkaansa tai valitsemansa paikkaan, jotta voivat siellä levätä yli 45 tuntia viikoittaista lepoajastaan. Ja muistuttaisin tämän lisäksi, että velvoite yrityksillä kattaa majoituskulut tai matkakulut, jotka liittyvät tähän vuosittaiseen lepoaikaan, kuuluvat tähän. Ja lisäksi tämän lepoajan täytyy tapahtua muualla kuin ajoneuvon hytissä, joko hotellissa tai sitten kotona. Ja lopuksi mielestäni on hyvä, että lepoajan määritelmä tarkistetaan ja se kieltää nimenomaan tämän hytissä lepäämisen, sillä se tappaa todellakin työpaikkamme ja yrityksemme. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Muutama nimi edellisessä luettelossa Lopez Fontania seuraavana. Mikrofoni. Bye. Gracias. En primer lugar decir que George Bach ha hecho un... Ensinnäkin halusin sanoa, että George Bach on tässä tehnyt erinomaista työtä. Olen pitkälti samaa mieltä hänen kanssaan. On varmistettava äh, turvalliset lepoajat äh, sopivissa olosuhteissa ja tätä on valvottava. Valitettavasti tällä hetkellä usein ei ole niin. Se, että lepoajat tai lepo rekan hytissä kielletään, se on mielestäni vähän liioiteltua. Tässä täytyy olla vähän joustavampi. Kyse on kuitenkin varsin lyhyestä ajasta e, ennen kuin varmat säännöt ovat käytössä ja digitaaliset ajopiirturit samoin. Sitten tämä yli sadan kilometrin säde yrityksen toimipaikasta – Suurin osa logistiikkakeskuksista Espanjassa, esimerkiksi Zaragosassa, niin tilanne on se, että jo kuljetukset kaupunkiin saattaisivat päätyä soveltamisalan alle, koska provinssit ovat hyvin suuria. Ja sitten meidän on neuvoteltava näistä kilometreistä tästä säteestä, onko kyse alueellisesta vai paikallisliikenteestä, kun on kyse alle 3,5 tonnin ajoneuvosta, niin on varmistettava, että direktiivi kattaa nämä. Kyse ei välttämättä ole kansainvälisestä rekkaliikenteestä, mutta tärkeää on, että digitaaliset ajopiirturit löytyvät kaikkialta. Kiitoksia edustaja Pirinski. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijä tehdystä työstä. Olen samaa mieltä siinä, että se on, muodostaa hyvän pohjan <clears throat> tämän työn päätöksen viemisessä. Hyvin lyhyesti. Neljä kohtaa. Ensimmäinen niistä liittyy viiteaikaan, jonka avulla lasketaan tämä viikkolepo. Olisi hyvä pitää tämä kahden viikon ajanjakso, jota esittelijä on ehdottanut eikä komissio ehdottomaan neljä viikkoa, sillä kahden viikon ajanjakso tarjoaa paremman, paremmat takuut sille, että suojataan työntekijöitä. Rajoitetaan tämä joustavuus kahden viikon ajanjaksoon, jolloin voidaan valittaa niin Tämän, sillä neljä viikon ajanjakson tarjoaa mahdollisuuden löytää uusia tapoja ää, käyttää hyväksi työntekijöitä ja rikkoa tätä vastaan. Lisäksi kahden viikon ajanjakso ei vaadi kulutusyritysten uudelleen järjestäytymistä, sillä niillä on jo olemassa olevat reitit ja aikarajat tässä suhteessa. 3,5 tonnin ajoneuvo, alle 3,5 tonnin ajoneuvojen mukaan ottaminen tähän asetukseen ei vaikuta ollen, olevan kovin hyvin perusteltua, koska kolme tonnin ajoneuvolla ei oikein pääse mihinkään kovan luokan kuljetus toimenpiteisiin käsiksi. Ja jos tässä suhteessa ei epäillä rikkomuksia, niin kyllä voi olla muita tapoja rajoittaa tätä ilman, että tämän kaltaiseen yleissäännökseen turvaudutaan. Kolmanneksi. Ja lisäksi sitten kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että kuljettaja palaa kotiin ja että järjestetään tämä työ niin, että tällainen lepoita joka toinen viikko on mielestäni hyvä asia, jota kannattaa tukea. Lisäksi sillä on selkeä sosiaalinen vaikutus. Ja tässä pitäisi olla mahdollisuus sille, että tämä säännös, aivan kuten esittelijäkin ehdottaa, mahdollistetaan se, että palataan kotipaikalle tai muuhun paikkaan, jonka kuljettaja valinnut lepopaikakseen. Sitten tämä älykäs aeropiirturi 31.12.2021 mennessä sen pakollinen asentaminen. Tätä täytyy tukea. Ei ole minkäännäköistä syytä viivytyksiin tässä suhteessa ja perustelut, että siitä, että tämä maksaa. Kyllähän nämä kustannukset ovat aivan marginaalisia verrattuna siihen, minkälaiset tulokset saadaan sillä aikaiseksi. Ja miltei kaikilla uusilla ajoneuvoilla on jo tällainen älykäs arvopajopiirturi piirturi sisällä? Kiitoksia. Thank you, ma- Kiitoksia, edustaja Sander. Merci, madame la présidente. Alors... Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella valmistelee tästä työstä ja haluaisin tukea häntä kolmessa tärkeässä asiassa. Ensinnäkin liittyen viikoittaisen lepoajan asiaan liittyen hytissä ja toiseksi on älykkäiden ajopiirtureiden käyttö 2019 alkaen tai ainakin kohtuullisen ajan kuluessa. Ja tältä osin komission esittämät määräajat ovat todella liian pitkiä. Ja kolmantena asiana minusta on tärkeää nyt täyttää tämä oikeudellinen tyhjö, joka koskee kevyitä hyötyajoneuvoja. Ne pitäisi todellakin ottaa mukaan kaikkiin näihin paketin, liikennepaketin säädöksiin. Tämä on tärkeää tietoturvallisuuden kannalta ja se on oleellista myös kuljettajien työskentelyolosuhteiden osalta. Ja tietysti myös, jotta voidaan ehkäistä epäreilua kilpailua. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia. Haluaako edustaja Bach vielä lisätä jotain? Ja, vielleicht... Niin, haluaisin vain ottaa kantaa muutamiin asioihin, jos sallinette. Ensinnäkin kiitoksia äh, arvostuksesta yhtä mieltä ollaan ilmeisesti digitaalisen ajopiirturin käyttöönotosta, että se pitäisi tapahtua mahdollisimman pian. Sitten parkkipaikkojen puutteesta. Meidän on katsottava mietinnön yhteydessä kun oli kyse tästä Eurovinjetistä, joka on nyt sitten Road Charging Directive, niin että tehdään investointeja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tähän. Usein on sääntöjä, että rekat eivät esimerkiksi saa lähteä mm, pois moottoritieltä, vaikka aivan moottoritien lähellä olisi yöpymismahdollisuuksia. Eli jäsenvaltioiden on osoitettava joustavuutta, mutta turvallisista parkkipaikoista on että se on selvä. Sitten eh, kevyiden hyötyajuneuvojen mukaan ottaminen. Olen valmis keskustelemaan ja olen valmis olemaan joustava eh, tämän sadan kilometrin suhteen, mutta myöskin tämän 3,5 tonnin suhteen. Uskon, että tämä 3,5 tonnia, kaikki mikä sen alta eh, on, ei ole soveltamisalassa mukana. Ja se johtaa siihen, että liiketoimintamallit muuttuvat. Yhä useammin tavaroita toimitetaan ei yhdellä suurella rekalla, vaan useammalla pienellä. Ja tällainen käytäntö nämä kuljettajat nukkuvat penkillä neljä viisi tuntia ja sitten ajavat vain eteenpäin. Tällaisia vääristymiä, niihin pitää puuttua. Ei voida sanoa, että tämä on marginaalista että tämä ei ole kyse suuresta määrästä ajoneuvoja. Ei, tämä liiketoimintamalli on kehittymässä ja meidän lainsäätäjinä on ennakoivasti pysäytettävä tällainen toiminta. Viikoittaiset lepoajat rekanhytin ulkopuolella tai hytissä – Eli päivittäiset levothan jo vietetään rekan hytissä, lyhennetyt lepoajat vietetään rekan hytissä. Kyllä tässä kuljettajalta jo aika paljon vaaditaan, siksi on tarpeen ja realistista, että tämä pidennetty lepoaika olisi muualla. Kyllähän nyt on jo menettelyjä, että on lyhennettyjä lepoaikoja ja komissioehdotuksen mielenkiintoista on se, että korvaus yhteydessä pidennettyyn lepoaikaan pitäisi sitten voida viettää soveliassa yöpymispaikassa. Ei meidän täydy määrittää kahta, kolmea, neljää viikkoa. Meidän täytyy tehdä yhteenveto poikkeuksista, joita nyt on. Kiitoksia.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 Thank you. That means that we proceed. Kiitoksia. Tämä merkitsee, että näin siirrytään neljänteen kertomukseen tällä samalla alalla. Kyseessä on säännös, jonka tavoitteena on mukautua kehityskulkuun tuolla alalla. Lopes Fontanier, olkaa hyvä. Gracias, señora presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Toden totta, tämä on nyt tämän keskustelun loppu osa, eli kolmas esitys, ja kun katsoo sitä, mitä on sanottu kahdesta ensimmäisestä lausunnosta, niin tässä tuntuu olevan aika lailla vastakkaisia mielipiteitä, ja tämä koskee myös minun ehdotustani. Meillä on ollut jo varjoesittelyiden kanssa kokouksia, mutta varmasti pääsemme sopuun asioista. On tärkeää, että pystytään eh, tarvemaan vapaasti palveluita, mutta samanaikaisesti on huomioitava työolot ja turvallisuus. Ja pitää pitää mielessä myös, että eri maissa ja eri kulutusyritysjärjestöissä on erimielisyyksiä. Varmasti tässä kuitenkin nyt tärkeintä olisi päästä yksimielisyyteen, koska tämä se toimialan kannalta kaikkialla Euroopassa. Mutta tämän nyt sanottua, niin haluaisin korostaa seuraavia seikkoja. Ensinnäkin ei saa luoda liikaa hallinnollisia esteitä pk-yrityksille ja itsenäisille työntekijöille. Tällä hetkellä Euroopan unionissa on kuljettajapula. Ja nyt ei voi toimia niin, että rajoitetaan liikaa niiden työskentelyä haluaa, jotka haluavat tulla alalle mukaan, sillä jos tässä rajoitetaan toimintaan, niin EUn sisällä kuljetusalaa koskien tämä aiheuttaa kielteisiä taloudellisia seurauksia, sillä kuljetusalalla luo paljon työpaikkoja. Tämä pitää pitää mielessä ja pitää ottaa huomioon myös alle 3,5 tonnin ajoneuvojen kuljettajat. Ja toisaalta mielestäni ei ole paikallaan käyttää lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä siihen, että tarkasteltaisiin tässä kunniallisuutta toiminnassa. Ei ainakaan niin kuin komissio on ehdottanut, tarvittaisiin erityiset säännöt, jotka on juuri tälle alalle muokattu. Ja kabotaasin tavoitteena on olla palaamatta takaisin tyhjöön ja että ne yritykset, jotka tätä kavotasia harjoittaisivat eh, kansallisten kulutusten yhteydessä, pystyisivät eh, olemaan tuottavia, sillä muuten kansainvälisten kulutusten hinta kovasti nousisi. Puhutaan siitä, pitääkö ottaa mukaan kavotaasi tähän direktiiviin vai pitäisikö se jättää pois lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä. Jos enemmistö päättää, että se otetaan mukaan, niin meidän pitäisi ilman muuta saada aikaiseksi sopimus, jotta voitaisiin hyväksyä näiden päivien määrän lisääminen niin, että voitaisiin palata myös kotiin, sillä tärkeää on, että voidaan taata paluu siihen jäsenvaltioon, missä yritys toimii ja pitää e, estää se, että pitkään toimittaisiin kolmannessa maassa. Ja tämän takia tarvitaan lisää valvontaa. On käytetty erilaisia argumentteja sen puolesta, että pitäisi ottaa kuljetusala mukaan lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin, muun muassa sosiaalinen eh, polkumyynti, kuljettajien huonot työskentelyolosuhteet tai heidän puuttuva turvallisuutensa. Ja tämä pitää paikansa ja tällaista on monta kertaa nähty ja mm, tilanne on yhä tällainen, mutta ei kuitenkaan suurimmassa osassa yrityksiä, jotka harjoittavat kansainvälisiä kuljetuksia. Ja siksi ei voida ajatella, että tämä koskee koko alaa. Olemme aina puhuneet sen puolesta, että palveluja pitää voida tarjota vapaasti tai eh, toimipaikka pitää voida valita vapaasti, emmekä voi sen takia myöskään vaikeuttaa sisämarkkinoiden toimintaa, mutta ihan samalta kannalta. Haluan puoltaa sitä, että se, että johonkin maahan on sijoittautunut, tarkoittaisi sitä, että siellä pitää todellakin toimia ja siksi tarvitaan parempia valvontatoimia, joita olisi enemmän, niin että voidaan varmistaa, että todella ollaan läsnä siinä maassa, mihin yritys on sijoittautunut, ettei olisi kyse vain niin kutsutusta postilaatikkoyrityksestä. Puhutaan paljon myös älykkäiden ajopiirtureiden käyttöönotosta ja tämä olisi oleellista myös, että voidaan torjua näitä postilaatikkoyritysten käyttämisyrityksiä ja tämä parantaisi valvontaa. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Uh, I'll give the floor. Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoronsa Sean Simon varjoesittelijänä. Kiitoksia. Kiitoksia myös kovasti esittelijälle erinomaista työstä ja muille varjoesittelijöille ystävällisestä ja rakentavasta tavasta, jolla on toimittu. Esittelijän lausunto sisältää 24 tarkistusta, joitakin niistä voimme tukea – näiden tarkistusten lisäämisen ja se, että hyökätään näiden, pyritään torjumaan näitä pöytälaatikkoyhtiöitä, joitakin sitten taas on vaikeampi tukea, kuten jo mainitsittekin esimerkiksi tarkistukset, jotka liittyvät lähettämisen ja kabotaasiin, mutta suhtaudun optimistisesti siihen, että löydämme kuitenkin sitten tavan tehdä kompromisseja ja viedä näitä asioita eteenpäin sillä aivan kuten Martina totesi, ja me kaikki olemme olleet samaa mieltä tästä asiasta näissä epävirallisissa kokouksissamme, että haluamme päästä sellaisen sopimuksen, joka todella toimii. Ennen kaikkea tässä pitäisi olla kyseessä tällainen käytännönläheinen prosessi, eikä mikään ideologinen tai teoreettinen sellainen. Jos voisin vain lyhyesti käsitellä joitakin näistä tarkistuksista ja sen jälkeen lyhyesti sitä, mistä näissä meidän tarkistuksissamme on kysymys. Johtuneena sain todeta, että esittelijä on yhtä huolissaan näistä eri salkku, pöytälaatikkoyhtiöistä. Hän ottaa ne esille, mutta me emme saa kuitenkaan unohtaa, että nämä yritykset myös toimivat sellaisessa tapauksessa, jossa komission ehdotuksen mukaan täytyy noudattaa kahta näistä neljästä kriteeristä, todellinen sijaintipaikka, rahoituskapasiteetti ja toisin kuin tarkastelijan, anteeksi, esittelijän tarkastus 13, meidän mielestämme näiden kevyiden ajoneuvon pitäisi vastata kaikkiin neljään vaatimuksiin. Nämä itse asiassa ovat markkinoidenkin tunnelmat, jossa suurin osa näistä rikkomuksista tapahtuu ja siitä syystä ei varmaankaan ole tavoitteen mukaista jättää tuo äh, toimiala näiden kriteerien ulkopuolelle. Ja vaikka on totta, että komission vaikutusanalyysi tavoitteena on äh, myöskin taisille sääntöjen noudattamisesta aiheuttava kustannukset, se merkitsee myös säästöjä toimialalle 2,7-5,2 miljardin euroa. Eli kyllä tässä jotain vastennetta rahallekin saa. tarkoitus 18. Tässä ehdotetaan erilaista lähestymistapaa näiden kevyiden kohdalta. Olisi mielenkiintoista saada kuulla mistä nämä luvut, jotka hän mainitsee, eli tuhat euroa, mistä se on peräisin. Se ei heti käy selväksi. Lähettämisestä tarkistus 7, 16, 21 ja 22. Tässä olemme pettyneitä siihen, että halutaan jättää ulkopuolelle kabotaasi. Ja lisäisimme kabotaasin ja työntekijöiden lähettämisen säännökset tähän. Nämä kaikki kuitenkin liittyvät selkeästi toisiinsa. Tarkistukset ja täytäntöönpano. Kaikki olemme sitä mieltä, että täytäntöönpano on heikkoa, sitä täytyy parantaa. Ja siitä syystä tuen tarkistusta 23, jonka avulla lisätään tarkistuksia. Minusta meidän täytyy olla kunnianhimoisempia – omat tarkistuksemme. Kyllä, meidän täytyy vedota tähän kabotaasin tilapäisluonteeseen, samalla kun puhutaan työntekijöiden sijaintipaikasta. Ja samalla täytyy myös lyhentää tätä kabotaasiaikaa niin kauan kuin meillä ei ole välineitä, joiden avulla voidaan taata riittävät maksuolosuhteet operaation aikana. Tai ehkä täytyy pitäytyä jossain tämän hetkisten säännösten puitteissa. Meidän täytyy selkeästi myös varmistautua siitä, että asiakirjat ovat mukana matkassa, kun tarkistuksia tehdään, ja meidän täytyy siirtyä kohti tämän elektronisen lastauspöytäkirjan käyttöönottoon tai rahtikirjan käyttöönottoon. Emmekä usko, että vuoteen 2024 mennessä älykkään ajopiirturin käyttöönotto olisi mukaan nopeaa. Meidän mielestämme siinä toimitaan hitaasti ja haluaisimme, että älykkäät ajopiirturit olivat käytössä jo vuoden 2021 loppuun mennessä. Jäämme odottamaan komission perusteluita sille, miten mahdollista se on ja jos ei, niin miksi ei. Kansainvälisessä liikenteessä olevien yritysten tilanne. Sitten meidän täytyy katsoa sosiaalista takuun rahastoa, kun pyritään varmistamaan se, että yrityksillä on tietty määrä rahaa käytössä lomauttamisissa tai sairaustapauksissa tai jos yritys menettää toimilupansa. Parempi koordinointi myös jäsenvaltioiden välillä on tärkeää. Kiitos. Thank you, Sean. I'll give the floor to Matt. Kiitoksia, Sean. Ja seuraavana edustaja Stevens. Dank u wel voor... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvää huomenta. Ihan ensiksi haluan kiittää esittelijää tästä esityksestä. Tuen täysin vakamusta siitä, että laittomien toimintojen torjunta, kuten esimerkiksi pöytä, laatikko, yritysten torjunta, on kaikkein tärkein haaste meille. Kuljetusyritykset, jotka haluavat toimia rehellisesti tällä alueella. Joutu, niiden täytyy saada lisää liikkumavaraa. Komission täytyy tästä syystä tiukentaa sääntöjä. Se on luonnollisesti hyvä asia. Mutta kysymys onkin siinä, että ovatko nämä vaatimukset, joita on esitetty etukäteen, ovatko ne riittävän voimakkaita. Epäilen sitä. Se, että henkilökuntaa täytyy olla riittävästi suhteessa yrityksen kokoon, minun mielestäni voi johtaa erilaisiin tulkintoihin. Ja kun puhutaan kabotaasista, olen esittelijän kanssa samaa mieltä. Säännökset ovat selkeitä. Niiden täytyy olla selkeästi myös saatavilla. Minusta on myös hyvä se, että komissio haluaa poistaa maksimimäärän ajoa. Tätä on vaikea valvoa ja tässä suhteessa tehdään hyvin paljon petoksia. Kabotaasi täytyy rajoittaa sen todelliseen tarkoitusperään. Myös ympäristötehokkuus on tärkeää. Mutta pienessä maassa, kuten minun maassani, voi viidessä ja siis varmasti seitsemässäkin päivässä saada paljon enemmän aikaiseksi. Haluan, että näitä päivimääriä rajoitettaisiin niin, että kabotaasista ei tule tekosyy epäoikeudenmukaiselle kilpailulle. Toivottavasti saamme esittelijän kanssa aikaiseksi hienon ja tasapainoisen lausunnon. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Seuraavana puheenjohtajan saa edustaja Lebajovaa. Kiitoksia oikein paljon. Yritän puhua oikein lyhyesti. Toivotan Veronak Lope Fontanien mietinnön tervetulleeksi, koska olet ottanut huomioon sen, mitä tällä hetkellä kovasti tarvitaan, nimittäin kokonaiskuva, tilanteen kokonaiskuva Viittasit äh, lausunnossasi eri asioihin, jotka ovat keskustelun alaisena tällä hetkellä. Minä sanoin aikaisemmin, että ne on yhdistettävä. Ne liittyvät toisiinsa. Mietit, mainitsit äh, työntekijöiden lähettämisen, kuljettajien lähettämisen, ajo- ja lepoajat. Nämä ovat kaikki asiat, jotka on huomioitava lopussa. Arvostan kovasti sitä, että lausunnossasi huomioit äh, kabotaasin kustannukset, sisämarkkinoiden toiminnan, Äh, hallinnollisen taakan vähentäminen, byrokratian vähentäminen, pk-yritysten erityisasema äh, kuljetusalalla ja että olet korostanut äh, tarkastusten valvonnan tärkeyttä. Siksi uskon, että meillä tulee olemaan erittäin hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kokouksessa ja näin, että me kummatkin uskomme, että kuljetusala tarvitsee erityislainsäädäntöä johtuen sen liikkuvasta luonteesta, joten odotan kovasti yhteistyötä. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Riina, Ronja, Kari, seuraavana Guesta. Og først og fremmest også tak til øh, ordføreren for... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos oikein paljon esittelijälle tästä Kiitos oikein paljon siitä, että tässä käydään vuoropuhelua tästä hyvin merkittävästä asiasta. Miten voidaan varmistaa se, että työntekijät saavat kunnon palkan? Ja tämä on minulle tärkeää, sillä tanskalainen kuljetusyhtiö, jolla on työntekijöitä eri maista ja sieltä me otettiin yhteyttä ja Mm, eri maalaisille maksetaan eri palkkaa ja koska työntekijä tiesi, että tämä asia oli tulossa esiin, hän halusi ilmaista sen, kuinka epäreilua mm, kilpailua on suurista yrityksistä, koska siellä painotetaan kovasti alentaa palkkoja ja huonotaan olosuhteita ja jos on pieni yritys, niin pitää varmistaa, että siellä olosuhteet ovat kunnolliset, että siellä voidaan maksaa kunnon palkka, koska suuryritykset pyyhkivät pois nämä pienet. Sitten on myös tämä lepoaika-asia, ja kun pysähdytään jonnekin, kuljettaja on useamman päivän jossain paikkaa ennen kuin jatketaan kapotaasia. Jos on tiukemmat säännöt, niin kyllä tämä olisi tärkeää sen sijaan, että päästään säännöstä eroon. Ja minun ryhmäni on sitä mieltä, että kun kapotaasia voidaan eh, tehdä sen lisäksi, että on kansainvälinen eh, kuljetus, eh, jos on johonkin maahan kirjautunut, niin sitten pitäisi, tai rekisteröity, niin pitäisi myös siellä voida toimia ja tehdä kabotaasia. Ja ehdottaisimme, että oli vain yksi kansainvälinen matka, ei viittä tai seitsemän matka, niin kuin nyt annetaan, koska muuten tässä on aika vaikea tämä kuljetustilanne verrattuna kotimaan kuljettajiin. Ja kun on myös tätä pakollista lepoaikaa, jos on ja harjoittanut, pitää poistua maasta ennen kuin voi palata sinne takaisin ja taas tehdä lisää kapotaasia. Tämä pitää tietysti toteuttaa niin, että noudataan lähettyjen työntekijöiden sääntöjä. Ja yksi sellainen seikka, jolta osin voimme ehkä paremmin yhtyä ehdotuksiinne, on se, että pyritään useissa ehdotuksissa torjumaan eh, postilaatikkoyrityksiä. Pitäisi kyllä olla seuraamuksia niille, jotka sääntöjä rikkovat minun mielestäni. Ja lopuksi sanoin, että on tärkeää ottaa mukaan suurempi määrä ajoneuvoja eikä pienempää määrää. Ja kaikki nämä eh, painorajojen nostamisehdotukset pitäisi tehdä mielestäni päinvastoin, alentaa näitä painorajoja, koska tällä hetkellä on yrityksiä, jotka käyttävät näitä pienempiä ajoneuvoja kiertääkseen sääntöjä. Eli ei näin voida tehdä vain siksi, että käytetään pienempiä ajoneuvoja, mutta olisi hyvä tehdä yhteistyötä kanssanne. Kiitos. Thank you. Uh, is there someone... Onko täällä vihreästä joku paikalla nyt? Ei. EFDD. Ei. Nahta, ENF, ei, hän ei halua käyttää puheenvuoroa. Sitten puhuja luettelo edustaja Sander, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. No, ensinnäkin haluaisin kiittää kollegaamme Veronika Lopes Fontanieta tehdystä työstä. Työtähän on vielä riittämin ja tiedän, että ei se ole sunkaan helppoa. Olen esittelen kanssa samaa mieltä. On hyvä, kun puhuu sellaisten käytäntöiden torjunnasta, jotka ovat laittomia, varsinkin kunhan puhuu niistä vitsauksista, joita pöytälaatikkoyhtiöt aiheuttavat. On tärkeää vahvistaa valvontaa jotta käyttö käyttöön tehokasta, tehokkaita sanktioita Käsittääkseni voitaisiin ajatella, tai ainakin tätä työstetään, että esitettäisiin sellaisia ehdotuksia, joiden avulla voitaisiin käyttöön kriteereitä, joiden avulla voitaisiin todistaa todellista toiminnasta kotimaassa. Esimerkiksi liikevaihtoluvut kävisivät tähän tarkoitukseen hyvin. Ainakin ne tarkistukset, joita olen esittänyt, jotka koskevat sosiaalisen, mm, sosiaaliturvan koordinaatiota. <clears throat> Sitten kabotaasi, koordinointi. Tässä kantani on toisenlainen. Minun mielestäni lähetettyä työntekijöitä koskevat ehdot täytyy ottaa käyttöön heti alusta lähtien ja meidän täytyy ehdottomasti asettaa yläraja niille toimille, jotka ovat sallittuja. Kabotaasi on tärkeä, se on selvää. Sen avulla voidaan välttää se, etteivät rekat palaa tyhjinä kotimaahan, mutta samalla täytyy välttää se, ettei synny epäreilua kilpailua paikallisten kuljettajien kanssa. Kiitoksia. Puheenjohtaja. Kiitos. Edustaja Sander Pirinski seuraavana. Olkaapa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Jälleen kerran yhdyn niihin, jotka kiittävät esittelijää hänen tekemästään työstä. Yritän puhua niin lyhyesti kuin mahdollista. Ensinnäkin vaatimus tosiaalisesta toimipaikasta. Todellakin täytyy toimia näitä postilaatikkoyrityksiä vastaan. Meidän täytyy olla myös tietoisia siitä, että harjoitamme todellista valvontaa kansainvälisen kuljetusyritysten valvontaa ja nämä ehdotukset, joita on tehty, määrittelevät tarkemmin ne hallinnolliset, tekniset ja operationaaliset vaatimukset, joita jotka liittyvät näihin yrityksiin ja on tarpeen korostaa tätä tosiaalista toimipaikkaa sääntöjen mukaisesti. Sitten nämä kevyemmät hyötyajoneuvot on argumentteja kumpaakin suuntaan. Ja täällä on sanottu, että pitäisi toimia tällaisten ajoneuvojen väärinkäyttöä vastaan. Kuitenkin äh, sitten mm, tämä voi vaikuttaa pienempien yritysten pääsyä markkinoille, kun ne noudattavat olemassa olevia sääntöjä. Joten tässä asiassa ja monissa muissa äh, aspekteissa on tarpeen. Ja muistaakseni myös komissio kommentoi näitä pienempiä hyötyajoneuvoja. On tarpeen löytää oikea tasapaino, pitää välttää näiden ajoneuvojen väärinkäyttö. Samanaikaisesti ei saa estää niiden osallistumista markkinoille oikealla tavalla. Sitten kabotaasin luonne väliaikaisena eikä pysyvänä toimena ja laittoman kabotaasin torjunta, niin nämä ehdotukset kyllä ansaitsevat tukemme. Meidän on hyvin tarkkaan asiaa katsottava, koska mahdolliset rikkomukset ovat hallinnollisia eivätkä rikosoikeudellisia, eli kun määrätään rangaistuksia, niin ei saisi liioitella niitä, ettei sitten väärällä tavalla mm, vahingoiteta näiden yritysten etuja. Sitten mm, määräaika, jolloin tätä lähet, tiettyjen työntekijöiden määräyksiä sovelletaan. Olisi hyvä ylläpitää tämä seitsemän päivää eikä viisi päivää, kuten komissio ehdottaa. Ja myöskin harkita sitä, että poistetaan äh, tämä kabotaasioperaatioiden määrällinen rajoitus, kuten komissio itsekin ehdottaa. Ja sitten täytäntöönpanosta ja tarkastuksista on tarpeen vaatia tehokasta täytäntöönpanoa ja valvontaa. Ja siksi esittelijän ehdotus, että kaksinkertaistetaan pistokokeiden määrä suhteessa siihen, mitä komissio ehdottaa, on perusteltu. Ja se olisi ylimääräinen taakka valvontaviranomaisille, mutta se on perusteltua siitä näkökulmasta, mitä tuloksia haluamme tässä oikein saavuttaa aikana. Kiitoksia. Okay, thank you. Um, I think we have... Kiitoksia. Näin olemme nyt päässeet puheluettelun loppuun ja olemme keskustelleet nyt kolmesta eri mietinnöstä, jotka... Ja, ja se on aivan selvä tämä keskustelu keskustelun jälkeen, jolla on paljon yhteneväisyyksiä. Ja myös aikataulullisesti kysymys on samasta aikataulusta kolmelle mietinnölle. 31. 31. keskipäivän mennessä tarkistukset, sitten 26. 27. helmikuuta tarkistusten käsittely hyväksyntä valiokunnassa 27. 28. 3. äänestys liikennevaliokunnassa 15.5. täysistuntokäsittely kesän alussa tai kevään lopussa. Hyvä siis pitää tämä yhden koossa. Kiitoksia kaikista puheenvuoroista. On hienoa, että komissio on ollut täällä paikan päällä kuulemassa. Haluamme muistuttaa teitä siitä, että aloitamme kello 14.30 tänään. Tapaamme uuden puheenjohtajavaltion. Ministeri Pekko tulee paikalle, joka on Bulgarian työministeri. Olkaa paikalla, sillä kuten kaikki tiedämme tähän astista keskusteluista, Bulgarian puheenjohtajakaudella tulee paljon tärkeitä kysymyksiä esille, joilla on vaikutus siihen, mitä me olemme täällä valiokunnassa tehneet. Eli olkaa paikalla, kun ministeri tulee paikalle. Ja viides trilogi työntekijöiden lähettämistä käytiin myöhään edellä ja yöllä. Oikein hyvä hetki siis meille tavata puheenjohtajavaltion työministeri. Nähdään pian. Perhaps there will be translation. Ehkä tulkkaus Bulgarian vai? Translation in Bulgaria, yes. Kyllä, se on. <laughs> Thank you and see you. Kiitoksia.